Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Meitä on täällä jo aika paljon paikalla, vaikkakaan aivan kaikki eivät ole vielä tänne ehtineet, mutta äänivaltaisuus meillä jo on. Ja voimme äänestää Voi olla, että tarvitsemme äänestyskortteja tässä äänestyksen aikana. Eli jos äänestyskortti on unohtunut, niin tilanne voi olla aika hankala, mutta jos nyt suurimmalla osalla on kortti ainakin mukana, niin Nyt siirrymme äänestämään Alois Peterlen mietinnöstä. Se koskee komission tiedonantoa syövän torjunnasta. Eurooppalainen kumppanuusohjelma. Meillä on äänestyslista ja lähdemme liikkeelle tarkistuksesta 31, joka on identtinen 32 kanssa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten Itra 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33, 34 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 raukeaa. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 ja 42 ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itra 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää sekin on hyväksytty. Sitten 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50. Haluaako esittelijä sanoa jotakin? Esittele puoltaa. Näin luulisin, koska tämä on Ester Delangelta. No, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51. Siihen kuuluu suullinen Esittelijän tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty sekin. 5-2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Itre 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Itre 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin. Sitten kompromissi, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5.7 ja siihen kuuluva esittelijän suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5.8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5.9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten naisasiavaliokunnan ensimmäinen ehdotus kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa raukeaa. Kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. itra 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 6, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itra 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7.2. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7.3. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty sekin. Sitten Itra 12, kohta kohdalta, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem 8 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 74 ja suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 15 raukeaa 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRE 17 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 79 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 80 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 81 raukeaa. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Fem A puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kyllä, Rova Parvanova. No, täällä on aika monet teidän tarkistuksista jo hyväksytty. Mitään tässä ei tapahdu. Itra B. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. FEM D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 10 ja 11 ovat identtisiä. Niissä on kohta kohdalta äänestys, jota SD pyytää. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 ja fem j ovat identtisiä, tätä ne yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 ja FEM, G ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, nekin hyväksytty. 18 ja FEM, K ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 19 ja FEM, L ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Fem M puolesta vastaan tyhjä hylätty. Fem N puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 22 ja 23 ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Fem i puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 ja 5 ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty sekin. Sitten sähköinen tai kone loppuäänestys, joka alkaa. Äänestys päättyy. Tämäpä oli vakuuttava tulos 56 äh, puolesta, ei tyhjiä eikä vasta ääniä. Lämpimät onnittelut esittelijä Peterlelle ja menesty, menestystä työssä EU-ssa syöpää vastaan ja myös muuten alois Peterle onkin hyvin aktiivinen näissä asioissa. Ja onnittelut myös kaikille muille, jotka olivat tässä työssä mukana, myös sihteeristölle. Dann kommen wir von Krebs zur Baltischen See. Sitten syövästä Itämeren alueeseen. Esittelijä Anna Rosbach haluaa sanoa jotakin. Olkaa hyvä. Ja, <clears throat> wie Sie bestimmt gesehen haben, habe ich so einige... Kiitoksia puheenjohtaja. Olette varmasti huomanneet tästä, että olen jättänyt joitakin tarkistuksia pois. Tämä alkaa tarkistuksesta kaksi. Minusta olisi hienoa, jos tässä voitaisiin jättää viimeisestä lausesta Turska pois. Se ei ole ainut ongelmallinen kala Itämeressä. Eli viimeiset kaksi sanaa jättäisin tästä pois. Esimerkki turska. Ne jättäisin pois, muuten tämä minulle sopii. Sitten tarkistus 13. Siihen en ole kirjoittanut mitään, koska minun piti ensin selvittää, Pitääkö sana Venäjä jättää tähän? Kyllä näin pitää tehdä, koska aikaisemmassa päätöslauselmassa sanaa Venäjä käytettiin. Ja siksi tämä tarkistus sopii minulle. Eli plussa siihen. Sitten 16. Siinä puhutaan puhdistus aineista tässä suullisessa tarkistuksessa ja se on mielestäni oikein hyvä. Ja viimeisenä avoimeksi tarkistus 18. Siihen minulla olisi pieni lisäys. Oikeastaan EU:ssa on olemassa tämä saastuttaja maksaa periaate vallassa. Ja Venäjä oikeastaan on suurin Itämeren saastuttaja – joten tähän ehkä pitäisi tehdä vielä sitä koskeva lisäys. Eli silloin tämä sopisi minulle, jos tähän saataisiin mukaan tämä saastuttaja maksaa ja Venäjä viittaus mukaan. Tässä kaikki. Niin, periaatteessa ok, mutta tässä pitäisi olla jokin konkreettinen muotoilu, ainakin suullinen tarkistus lisäyksenä, jotta siitä voitaisiin äänestää. Mutta periaatteessa hieno ajatus. No, nyt kuulimme tämän selityksen. Eli tarkistuksessa Turska, äh, tarkistuksesta kaksi Turska otetaan pois, koska on myös muitakin ongelmallisia kalalajeja. Sonic, haluaako hän vielä puhua? No jos ei, niin voimme siirtyä äänestämään. Eli tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Viisi. Puolesta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 No, tarkistetaanpa se. 15. On geschlossen. Äänestys päättyy. No, aika selkeä, selkeä tämä tulos oli. Sitten 16. Vast, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tässäkin mahtava tulos. 54 puolesta, ei tyhjä, ei vasta ääniä, joten onnittelijat Onnittelut esittelijälle. Tämä selvästi osoittaa, että tarvitaan toimia, jotta meri puhdistuisi tai pysyisi puhtaana. Sitten seuraava äänestys. Esityslistan kohta 11. Kosloduin ydinvoimaa. Esittelijä on tässä Antonia Parvanova. Haluatteko sanoa jotain? Uh, Kiitoksia. Haluaisin vain ilmaista kiitollisuuteni eh, varjoesittelijöille. Kiitän eh, heitä avusta, kun valmistelin tätä ensimmäistä mietintöäni. Halusin eh, myös ottaisin Peterlen ja tosiaankin olen hyvin kateellinen hänelle. Ja haluan kiittää myös vihreitä kollegoja. Tuen ajatuksia paljonkin. Pääsimme yhteisymmärryksiin, vaikka ne joiltakin osin kompromisseissa. 20 miljoonaa euroa erityisesti ydinjätteen loppusijoitukseen. Tämä on erittäin tärkeä asia kaikille, mutta me emme pystyneet pääsemään aivan täyteen sopimukseen tästä asiasta. Minä toivon, että nyt kun äänestämme, niin pääsemme viisaaseen ratkaisuun. Kiitos. Kiitoksia, Rova Parvanova. Äänestyksessä totuushan tulee esiin. Katsotaan, mikä menee läpi, mikä ei. Kyllä me tämän ymmärrämme. No niin, nyt tarkistus 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3-5 puolesta. A, se raukeaa. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. kolme seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. tässä käydään edessä tällaista käsittämätöntä, hauskaa italiankielistä keskustelua. Siitä ei mitään ymmärrä. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllähän se meni aivan oikein vaikka tiukkaa tekikin, mutta hyväksytty. 4-1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Viisitoista ja 42 raukeavat. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus neljä. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksikymmentäkaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. kolme puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. seitsemän tekstin loppu osasta, josta vielä pitää äänestää puol- äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta Ah, seuraavalla sivulla sanotaankin, että se raukeaa. 25 ja tekstin loppuosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksikymmentäkuusi raukeaa. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän ja kolmekymmentä ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys, joka otetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Suuri enemmistö tämän takana. Onnittelut esittelijälle. 47 puolesta, 7 vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut tästä Koslodin mietinnöstä. Kosken ydinvoimalaa siis. Tämä olikin aika hankala juttu. Seuraavaksi esityslistan kohta 12. Uus elintarvikkeet. Tässä esittelijänä on Kartika Lyotard ja tämä on suositus toiseen käsittelyyn. Nyt annan esittelijälle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, tänään itse asiassa en halua tehdä keskustelusta liian hankalaa. Ensimmäisessä käsittelyssä tämä mietintöni hyväksyttiin 658 äänen enemmistöllä vain 15 vastaääntä. Ja näin olen pyrkinyt tässä uudessa versiossa mukailemaan tuota ensimmäistä versiota mahdollisimman pitkälti. Kysymys on siitä, että otetaan käyttöön säännöt, jotta voidaan optimaalisesti hyödyntää uusia elintarvikkeita niin, että tavoitteena on se, että ensinnäkin suojellaan ihmisten terveyttä, mutta myös eläinten, ympäristön ja kuluttajan tarpeita. elintarvikkeet, joita tuotetaan uusilla tekniikoilla, ovat elintarvikkeita, joita ei ole tuotettu ennen 15.5.97, jotka sisältävät esimerkiksi nanopartikkeleita, jotka on tuotettu nanoteknologian avulla. Niitä täytyy soveltua kuluttamiseen ja näin ollen tarvitsemme tähän soveltuvan lainsäädännön. Kaikkein tavallisin EFSAn risikoanalyysimenetelmä löytyy tästä mietinnöstä. Ja ennen kuin tuota voidaan hyväksyä ja päästä tähän luetteloon, niin se ei saa vielä olla silloin markkinoitavana. Eli jos nanoteknologiaa hyödynnetään, niin se merkitsee myös sitä, että jos elintarvikkeita työ, työstetään tai tuotetaan nanoteknologian avulla, niin ne täytyy ensin hyväksyttää. Tämä ei kuulu uuden elintarvikedirektiivin soveltamisalan piiriin ja Tämä on selkeästi ilmaistu jo aiemmissa päätöslauselmissakin. Tärkeää on myös se, että kloonatuista eläimistä johdetut elintarvikkeet jätetään soveltamisalan ulkopuolella. Eläinten kloonauksesta on ollut paljon erilaisia kiistoja eläinten hyvinvoinnista etiikkaan asti. Ja edelleenkään asia ei ole riittävästi käsitelty julkisesti, mutta parlamentti on ottanut sen kannan, että klonattujen eläinten lihasta tehtävät tuotteet tarvitsevat oman säännöstönsä. Ja Tähän mennessä olemme sitä mieltä, että tällaisia tuotteita ei vielä voi päästä markkinoille ennen kuin niistä on käyty riittävää perustelusta keskustelua, mutta ne on nyt jätetty siis tämän asetuksen ulkopuolelle. Neuvosto tuli parlamenttia vastaan hyvin useissa eri asioissa ja uskon, että voimme yhdessä löytää myös nanoteknologian määritelmän, kuten myöskin perinteisten elintarvikkeiden määritelmän – pelkästään tällä kloona, kloonausalalla on meillä vielä puutteita yhteisessä kannassa. Toivottavasti näin ollen voimme siis löytää tähän yhteisesti hyväksyttävän ratkaisun. Ja me olemme tässä kysyneet uuden, uudelta komission jäseneltä, aikooko hän esitellä uuden ehdotuksen uudeksi säännöstöksi eläinten kloonaamisen. Ja haluaisin kysyä komissiolta, milloin tällainen uusi säännöstö olisi tulossa. Nanoteknologia. Siinä parlamentti ja neuvosto ovat hyvin pitkälti samaa mieltä. Ensimmäisessä käsittelyssä kuitenkin parlamentti halusi saada selkeä määritelmä, mutta koska nanoteknologia on erittäin dynaaminen ja jatkuvasti kasvava tieteenala, täytyy olla myös mahdollisuuksia silloin tulevaisuudessa mukauttaa tätä määritelmää sitä mukaan, kun tiede muuttuu. Elintarvikkeiden etiketöinnissä täytyy selkeästi ilmaista se, että kysymys on uuselintarvikkeista, esimerkiksi sellaista, jotka sisältävät nanopartikkeleita. Luonnonmukaiset elintarvikkeet, esimerkiksi hedelmät ja muut, jotka tulevat EUn ulkopuolelta, niiden kohdalla täytyy olla aivan yksinkertainen lupamenettely. Lisäksi haluaisin, että neuvosto tulisi parlamenttia vastaan silloin, kun puhutaan eläinkokeista tämän säännöstön puitteissa. Parlamenttihan aiemminkin jo esitti kantansa tästä asiasta. Eläinkokeet pitäisi sallia vain siinä tapauksessa, että mitään muita mahdollisuuksia ei ole. Nämä ovat mielestäni kaikkein tärkeimmät kohdat, joista meidän tulisi keskustella ja toivon, että voimme hyvin nopeasti päästä tästä asiasta yksimielisyyteen. Kiitoksia. Ja, vielen Dank an die... Kiitoksia esittelijälle tästä alustuksesta tähän hyvin laajan aiheeseen. Tässä ehdotetaan, että kloonattu liha jätettäisiin asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Ja nanoteknologiaan liittyviä ongelmia käsiteltäisiin laajasti. Nyt sitten varjo Ensin Pilar Ajuso. Kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut esittelijälle. Tämä on eh, hyvin tärkeä ehdotus eh, elintarvikealan kannalta, mutta mm, elintarviketeollisuuden alalla, varsinkin pk-yrityksille. Nämä tärkeimmät aiheet tässä ovat nanomateriaalit. Eh, sitä pitää tutkia ja ne ovat olemassa. Emme voi niitä kieltää. Ja sitten äh, äh, hyvin poleminen teema äh, on kloonatut eläimet. Aikaisemmin jo kymmeniä vuosia sitten on käytetty kasveissa kloonausta ja in vitro kloonausta ja tämän jälkeen Siinä ei ole ollut vielä ongelmia, mutta nyt kun puhutaan eläinten kloonauksesta, niin tässä on ainoa ongelma kysymyksissä, jotka liittyvät etiikkaan. On aivan selvää, että kloonatut eläimet, ensimmäinen sukupolvi, siinä on paljon kolmantapauksia mutta muuten ongelmia ei ole. Ensinnäkin e, erottaa toisistaan ja sitten ajatellen elintarviketurvallisuutta, niin ne ovat aivan tavallisia eläimiä. Me voimme kieltää ne, mutta uskoisin, että joka tapauksessa tässä parlamentissa pitäisi toimia aivan kuten komissaari ehdotti, että tehdään tästä erityistapaus tässä eläinaiheessa pitäisi katsoa myös elintarviketeollisuuden kantaa. Ja aivan kuten on tapahtunut kasveilla, niin tämä on uusi tekniikka. Ja tässä vaiheessa Euroopassa sitä ei käytetä, tai käytetään hyvin vähän, mutta me emme voi kieltää tulevaisuudessa tätä tekniikkaa, koska tämä tekniikka menee koko ajan eteenpäin, se paranee, me emme voi siis kieltää sitä ja me emme voi kieltää asiaa, jota ei voida valvoa. Emmekä voi asettaa pakotteita kolmansille maille, jotka Eurooppaan tuovat elintarvikkeita, jotka ovat peräisin kloonatuista eläimistä. E, niitä ei voi tunnistaa, koska muissa maissa ei ole samanlaista jäljitettävyyttä kuin Euroopassa – ja e, BTO e, tässä on myös toimijana. E, minulla tämä on henkilökohtainen kantani. Minä kieltäisin ensimmäisen sukupolven, mutta en jälkeläisiä. Ja sitten viimeisenä vaihtoehtona tässä, aivan kuten komissaari sanoi, että tehdään tästä erityistapaus ja erillinen ehdotus. Jos minä olisin kuluttaja, minua huolestuttaa enemmän nanomateriaali, jota ei ole kunnolla tutkittu, kuin se, että kyse olisi mm, kloonatuista eläimistä. Eli tässä aina ongelma, joka syntyi tästä tekstistä. Kloonatut eläimet ei tieteellisistä syistä, vaan eettisistä syistä. Ja tässä meidän pitää käyttää kunnon argumentteja, kun halutaan lainsäädäntöä hyväksyä. On siis parempi tehdä erillislainsäädäntö sen sijaan, että täysin estetään tämä ja kielletään nämä, aivan kuten tästä asiasta on esitetty komissiossa. Kiitos. Äh. Kiitoksia. Seuraavaksi Glenis Wilmot. Thanks very much, Chair. Uh, my group... Kiitoksia. Ryhmäni varjoesittelijä ei päässyt tänään tänne paikalle ja puhun hänen puolestaan. SD-ryhmä e, ei ole tyytyväinen neuvoston yhteiseen kantaan, koska se ei ota huomioon parlamentin ensimmäisen käsittelyn huolenaiheita. Niitä tärkeitä asioita, jotka on jo mainittu, yksi näistä on se, että kloonatusta eläimistä johdetut elintarvikkeet suljettaisiin soveltamisalan pulkkupuolelle. Näin voitaisiin kieltää niiden käyttäminen elintarvikkeissa. Näin ollen varjoesittelijämme esittää näiden tarkistusten uudelleen esittämistä. Kuitenkin edustaja Sabu haluaa mennä pidemmälle ja sisällyttää kielon näille elintarvikkeille suoraan tähän asetukseen. Ja tämän suuntaisia tarkistuksia esitämme. Klonatusta eläimistä johdettujen elintarvikkeiden myynti silloin, kun ne tuovat kolmesta maista, pitäisi myös kieltää. Lisäksi hormon tulisi ottaa paremmin huomioon tässä asetuksessa ja haluaisin kysyä komission näkemystä asiasta. Tuemme edustaja Leotardin yleistä lähestymistapaa, varsinkin niitä, jotka liittyvät etiketöintiin, merkintöihin, nanomateriaaleihin, nanomateriaaleihin ja GMOihin. Kiitoksia. Thanks uh, uh Bart Stas. Kiitos, Bart Stas. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin ensin haluan kiittää esittelijä. minun mielestäni. Hän jo ensimmäisessä käsittelyssä teki erinomaista työtä ja on aivan upeasti työskennellyt yhdessä kaikkien ryhmien kanssa. Ensimmäisen käsittelyn äänestystulos selkeästi osoittikin tämän. Olemme nyt tutkineet tätä neuvoston yhteistä kantaa, jossa aivan kuten esittelijä toteaa, neuvosto on tullut meitä vastaan useassa kohdin, mutta meidän ryhmällemme, siis vihreille, on, ja on vielä kolme pääteemaa. Eläinten kloonaus, siitä on puhuttu jo hyvin paljon. Me tuemme tässä esittelijän lähestymistapaa ja olemme tätä kieltoa vastaan ja haluamme siihen erillisen lainsäädännön. Ja toiseksi nanotuotteet. Tässä tuemme erityisesti esittelijän tarkistusta 81. Neuvostokin on siirtynyt tähän suuntaan, se on hyvä asia. Ja sitten kolmas teemamme koskee vielä sitä, jossa meidän tulisi käsitellä uusiltarvikkeiden tilannetta. Emme aio sitä useita tarkistuksia, mutta haluamme kuitenkin uuden lähestymistavan näihin. Ja, dann kommen wir zu weiteren Wortmeldungen. Peter Liese. Kiitos sitten Peter Liese. Kiitoksia puheenjohtaja. Näyttää siltä, että tässä tärkein asia, josta pitää puhua, on eläinten kloonaus, koska muuten yhteinen kanta on aika hyväksyttävissä. Haluaisin vielä viitata yhteen hyvin tärkeään kohtaan. Totta kai on eläinten ja kasvien kasvatusta, mutta silloin kun puhutaan eläinten kasvatuksesta, niin täytyy pitää mielessä jotakin muuta kuin puhutaan kasvien suojelusta. Siis kasveja suojellaan tuholaishyönteisiltä ja tällaisilta, mutta eläinten suojelussa on tärkeää välttää eläinten kärsimys. Ja EUn sopimuksessa tämä tuodaan selvästi esiin, eli että oikeudella taataan se, että ihmis, eläimiä suojellaan kärsimykseltä. Ja siksi tästä kysymyksestä meidän täytyy keskustella syvällisemmin kuin mitä neuvosto on tehnyt. On hyvä, että on tällainen bioteknologian etiikka-työryhmä. Ryhmä ei ole mitenkään erityisen konservatiivinen tai muuten, mutta Kuitenkin olemme ottaneet hyvin kriittisesti kantaa eläinten kloonaukseen elintarviketarkoitukseen. Meillä on ollut sitten aloituksia Agri-valiokunnasta. Neil Parish oli vuonna 2008 esittelijänä ja sitten Lyotard vuonna 2009. Ja näissä mietinnöissä puhuttiin sen puolesta, että pitäisi olla kattava kielto eläinten kloonaukselle ja tähän liittyville tuotteille, jotka tulevat tällaisista eläimistä. Siis haluaisimme tällaisen kiellon, ja tässä todella keskusteltiin hyvin tiiviisti. Nyt pohditaan sitä, miten tämä voitaisiin käytännössä toteuttaa. Kysymys ei ole mitenkään yksinkertainen, vaan sitä täytyy pohtia hyvin tarkkaan. Kuulemisessa komissaari sanoi jo, että hän tulee laatimaan asiasta kertomuksen. Ja voisimme ehkä tästä myös tehdä itse konkreettisia ehdotuksia, jos asia ei mene eteenpäin. Sitten VTOn kanta, se on vielä auki. VTO sai tule olemaan mitenkään helppoa puolustaa mitään kattavaa kieltoa, mutta nykylainsäädännön mukaan VTOssa on tekstin kohta, jossa puhutaan siitä, että tämä klonausteknologia teknologia voi herättää tiettyjä epäilyksiä kansalaisissa. Tähän voidaan siis viitata, ja ainakin EU on ajanut sitä kantaa, että eläinsuojelun täytyy olla tietty argumentti myös VTOssa. Kaikki VTOn jäsenet eivät tätä vielä hyväksy, mutta josta mä menisin läpi, tästä olisi hyötyä maan viljelijöille kaikkialla maailmassa ja eläinten hyvinvoinnin kannalta se olisi hyvin tärkeää. Pilara Juso sanoi puoltavansa omaa kantansa. Itse tuon esiin EPPn äänestyskannan, siis koskien sekä Katika Liotardin että Parishin mietintöjä. Ja olemme keskustelleet agri valiokunnan ja työryhmämme jäsenten kanssa ja EPPn lopullinen kanta täytyy vielä lyödä lukkoon, mutta uskon, että tulemme tukemaan Liotardin kantaa. Ja nyt on tärkeää, että komissio pääsee konkreettisesti alkuun töissä. Parlamentti on vaatinut komissiolta jo usean otteeseen ehdotuksia, ja se onkin luvannut laatia kertomuksen tämä uusi elintarvikeasetus pitäisi ratkaista varsin nopeasti. Ja näin tulee olemaankin, jos komissiolta saadaan lainsäädäntöehdotus. Tässä täytyy sitten katsoa, kuinka pitkälle tässä nyt mennään parlamentin ja ministerineuvoston osalta. Mutta muistuttaisin, että 23 ministeriä 27 on vaatinut erillistä ehdotusta. Komission täytyy kantaa oma vastuunsa ja tehdä tästä erillinen ehdotus pikaisesti. Kiitos. Peter Liese. Kiitoksia Peter Liise. Seuraavaksi Richard Seber. Katsotaanpa nyt, mikä on EPPn kanta. Ja onko tämä kanta nyt sitten näin laaja? Niin, EPP on hyvin demokraattinen puolueessa täällä on sija monille. En voi kuitenkaan olla aivan yhtä mieltä Liisen kanssa sisällöllisesti. Erityisesti tässä kloonauskysymyksessä täytyy ottaa eettiset kysymykset todella huomioon ja toisaalta myös taloudelliset kysymykset. EUlla on kansainvälisesti tietynlainen edeltäkävijän rooli. Ja siltä osin voin kyllä tukea lisää sitten nanomateriaalit ja siihen liittyvät tieteelliset kysymykset. Ne ovat hyvin tärkeitä, kuten tämä kloonaus. Ja tässä tarvitaan vielä paljon ponnistuksia ja tässä täytyy taata myös kuluttajaturvallisuus. Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä ja ennaltaehkäisyperiaate täytyy tässäkin ottaa huomioon. Meidän täytyy toimia pitkällä aikavälillä. Ja mielestäni olisi hyvin vaarallista toimia tässä tieteellisesti hätiköidysti. Eli tarvitsemme entistä suurempia ponnistuksia, jotta turvallisuus, elintarviketurvallisuus voidaan taata. Sitten selkeä etiketöinti on tärkeää. Ihmisillä on tiettyjä huolenaiheita elintarvikkeiden suhteen ja siksi tarvitaan selkeitä etikettejä niiden osalta jotta tähän voidaan puuttua ja ihmiset tietävät, mitä he nauttivat. Ja edellinen komissio jo lupasi täyttää koskevia ehdotuksia mahdollisimman nopeasti. Ja nyt erilaisia lainsäädäntöehdotuksia on päässyt kertymään paljon. Toivottavasti komissio nyt tähän tulee puuttumaan pikaisesti. Kiitoksia. Sitten äh, Frances De Rossi. Sì, grazie Presidente. È un testo, anche questo particolare. Kiitoksia. Tämä on hyvin mielenkiintoinen teksti monelta osin. Olen täysin yhtä mieltä esittelijän kanssa, kun vastustetaan kloonattujen eläintuotteiden tai tällaisten osien markkinoille saattamista – ja mitä tulee myös nanopartikkeleihin, olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa. Tämä pitää tuoda esille etiketissä. Ja samoin kolmansista maista tulevat tuotteet. Tässä tarvitaan hyvää valvontaa. Mutta lisäsin tähän myös erään huolenaiheen. Toivottavasti esittelijä, valiokunta tai komissio vastaisivat tähän. Tarkistus 29 ja neuvoston kanta lähinnä. Neuvoston kanta käsittelee perinteisiä kolmesta maista tulevia elintarvikkeita. Ja se sanoo, että jos on tällainen luettelo näiltä osin, niin EU-hun nämä tuotteet pitäisi päästä tietyin vanhoin kriteerein. Minulla on tässä kuitenkin huolenaiheita siitä, koska tässä ei mitenkään viitata suojeltuihin lajeihin. Miksi näin? Esimerkiksi kilpikonnan liha, Jos menee vaikka Hongkongiin, siellä näkee kadulla myytävän elintarvikkeena kilpikonnan lihaa ja muita, esimerkiksi kyyhkyslihaa ja tiikerin lihaa valitettavasti edelleen vaikka tiikereitä on jäljellä niin vähän, niin valitettavasti senkin lihaa käytetään perinteiden nojalla, koska näin on tehty tuhansia vuosia. Mutta meidän maissamme nämä lihatuotteet on kiellettyjä. Eli neuvoston kanta tältä osin pitäisi selventää, koska se, että hyväksytään tietyn lihan tuontia tai joidenkin kasvien tuo, tuontia tänne EUn alueelle johtaa siihen, että niitä edelleen tapetaan, vaikka ne ovat hyvin suojeltuja ja harvinaisia lajeja. Sitten toinen kysymys, joka on äärimmäisen tärkeä, johon pitää puuttua, on tarkistus 25. Tässäkin pyydän komissiolta selkeätä kantaa ja tämän tarkistuksen tulkintaa Joskushan käännöksissä voi olla virheitä. Ja nyt sitten tarkistuksiin. Tässä puhutaan eläinkokeista. Olen yhtä mieltä siitä, että selkärangallisia eläimiä tulee testata ainoastaan ääritapauksissa, mutta se, joka ymmärtää jotakin lääketieteestä, tietää, että joitakin kokeita on tehtävä eläimillä, silloin, kun ne vastaavat lääkkeisiin samalla tavoin kuin ihmiset, koska jos näin ei tehdä, niin joillakin lääkkeillä voi olla jopa tappavat vaikutukset meihin ihmisiin, ja tätähän me emme missään nimessä toivo. Ja se, mikä tässä aiheuttaa huolta, on se, että sanotaan, että nykyasetuksessa täytyy vähentää selkärankaisilla tehtävät kokeet, mahdollisimman pienen. No, tämä on meille aivan ok. Mutta sitten tässä puhutaan kaksoiskokeista. Mitä sillä tarkoitetaan? Eli riippumattomat laboratoriot testaavat ja tehdään samoja testejä turhaan monta kertaa. No jos näin on, haluamme tämän kieltää, mutta tämä voi tarkoittaa myös sitä, että kuten jotkin eläinjärjestöt pyytävät, ei samalle eläimelle saisi tehdä samaa testiä. No, tässä täytyy nyt olla tarkkoina, koska jossakin tapauksissa on välttämätöntä, että samaan eläimeen kohdistetaan tietty sama koe useaan kertaan. Esimerkiksi uusi kemoterapia ja syöpäterapia ovat tällaisia. Tässä ensimmäinen lääke lääkkeen kerta ei vielä tehoa, vaan tässä tarvitaan toistoa, ja lä- jotta kasvainta täytyy siis käy- hoitaa usean otteeseen, jotta vaikutus näkyisi. Eli tällaisia tapauksia täytyy todella valvoa, mutta jos nämä kokeet kielletään, silloin emme voi missään tapauksessa tietää, miten ihminen reagoisi silloin, kun hän äh, saisi tätä samaa lääkettä kasvainta vastaan toista tai kolmatta tai neljättä kertaa. Eli tässä täytyy olla todella tarkkoina kun, ennen kuin kielletään tämänkaltaiset testit, koska emme voi tietää, miten esimerkiksi syöpätapauksessa ihminen sitten reagoisi. Joten tässä hälytyskellot soimaan. Pyydän, että komissio tätä todella pohtii. Nämä ovat kaikkein tärkeimmät ja arimmat kysymykset tässä tekstissä, eli tällaiset perinteiseen käyttöön tuovat, tuotavat lihat muista maista ja sitten tämä tupla testaus ja niiden kielto. Jos tässä toimitaan väärin, niin seuraukset ihmisen terveydelle voivat olla hyvin vakavat. Kiitoksia. Tästä varmasti saamme komissiolta lisää tietoa. Erik Pule Sanko pääosastosta. Hän voikin vastata nyt näihin moniin kysymyksiin kloonatusta lihasta – sitten siitä tulee komissiolta eh- lainsäädäntöehdotuksia, sitten eläinkokeet ja kuulitte näistä muistakin kysymyksistä, kuten na- nanomateriaalin käytöstä. Teille on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin vastata näihin puheenvuoroihin joissa mainittiin komission jäsen Dallin kanta. Haluaisin muistuttaa, että tämä kuulemistilaisuus järjestettiin ja hän lupasi, että kertomus tulee komissiosta parlamentille 2010 loppuvuodesta ja se koskee kloonausta. Tietenkin hän haluaa säilyttää tämän ehdotuksen ohjelmassa ja me olemme nyt kuulemisvaiheessa ja tämän valiokunnan jäseniä tietenkin kuullaan. Komission jäsen kuulee heitä tästä aiheesta. Me olemme nyt siis kuulemisvaiheessa, kuulemme eri osapuolia, sidosryhmiä, tietenkin tätä valiokuntaa ja sen jäseniä, eri osapuolia, ja kaikkia elintarvikeketjun osallisia ja myös tiedemaailman ihmisiä, jotta voisimme eh, kesäkuussa, heinäkuun alussa suunnilleen, eh, voisimme laatia eh, kannan, jonka voimme esittää tuossa kertomuksessa. Tuleeko tässä sitten lainsäädäntöehdotus tässä kertomuksessa? Sitä ei ole vielä päätetty vaan äh, se päätetään äh, nyt tulevissa kuulemissa äh, vaiheen, kuulemisen vaiheissa. Joka tapauksessa kloonatut eläimet ja mm, mikä tilanne on Euroopan unionissa, että tiedätte, että niitä on jonkin verran enimmäkseen nautoja ja hevosia. Niitä ei ole merkittävästi paljon. Ne ovat geneettisesti arvokkaita eläimiä tai sitten kilpahevosia. Ne ovat eläimiä, jotka eivät tällä hetkellä tule elintarvikeketjuun. Te tiedätte komission kannan, halutaan sanoa, että kloonattuja eläimiä pitää, pitää uusi tarvikkeina, eikä, emmekä ole samaa mieltä kuin neuvosto, joka on sitä mieltä, että niitä pidetään, klonattuja e- eläimiä pidetään uuselintarvikkeina myös ensimmäisessä sukupolvessa. Me emme ole sillä kannalla, koska ensimmäinen sukupolvi on luonnollista hedelmöitystä käyttäen tai sitten muulla keinoin aikaan saatu kyse on siis kloonatuista eläimistä. Ja sitten tässä täytyy myös elintarviketurvallisuusviraston arviointia käyttää hyväkseen. Ja mitä tulee sitten nanomateriaaleihin, niin nanoteknologia tässä asetusehdotuksessa, josta keskustelette nyt, siinä on määritelmä, joka on peräisin ensimmäisestä käsittelystä. Se ei ole komission alkuperäisessä tammikuun 2008 ehdotuksessa, mutta ongelma, ongelma on se, että tämä teknologia kehittyy hyvin nopeasti ja tässä vaiheessa tiettyjen pääosastojen kanssa ympäristö, tutkimus, yritys ja muut pääosastot me yhdessä pyydämme, että tieteellinen komitea vie päätökseen kattavan määritelmän nanoteknologioista. Sen pitäisi olla yksinkertainen ja täytäntöönpantava. Sitä pitäisi pystyä valvomaan jäsenvaltioissa – Eh, silloin, kun eh, tulee nanoteknologioita elintarvikkeisiin. Ja eh, myös siinä tapauksessa, että elintarvikkeita tuodaan kolmansista maista. Ja me tarvitsemme todellakin valvottavuuden, jos on juridinen määritelmä, mutta ei pystytä valvomaan tätä määritelmää, niin kyseessä on määritelmä, joka ei mitenkään vaikuta me haluamme sellaisen määritelmän, joka voisi olla valvontaviranomaisten tarkistettava, tarkistettavissa. Mm, eli pystytään löytämään sellaiset aineet, jotka tulevat nanoteknologian tuloksena, vaikka niitä ei ole ilmoitettu. Ja tärkeää kuluttajalle on tietenkin merkinnät. Nanoteknologian tuotteita on kosmetiikassa ainakin sillä tavoin, että niillä on tietyt etiketöintivaatimukset. Nanotekniset tuotteet pitää merkitä sisältöluetteloon. Ja näin tosiaankin pitää olla mutta tällöin asia pitää pystyä valvomaan ja viranomaisten pitää pystyä todentamaan nämä jäsenvaltioissa. Jos nyt sitten vastaisin nimenomaan Rossin kysymyksiin, kilpikonnan liha esimerkiksi, silloin kun tuodaan kolmansista maista liha, jotka, joka on peräisin äh, sellaisista äh, eläimistä, joita suojataan siteessä sopimuksella, eli suojeltuja eläimiä. Niitä ei voida pitää kaupan näitä tuotteita. Ne on täysin jätetty ulkopuolella. Kilpikonna lihaa ei voi äh, syödä, jos sitesin liitteessä mainitaan tämä kilpikonnan liha. Ei, ei ole kysettäkään siitä, että elintarviketurvallisuusvirasto voisi arvioida tällaista tuotetta ja se tulisi uusi elintarvikkeisiin. Jos laji on sitäsin sopimuksessa suojeltu, silloin liha tai munat tai tiikerin viisi karvatkaan eivät pääse Euroopan unionissa ihmisten kulutettavaksi, käytettäväksi. Eihän tästä edes tarvitse keskustella. Sitten eläinkokeet. Komissio on antanut lainsäädäntöä, joka perustuu kolmen r sääntöön, englanniksi replaced, restricted ja refined. Se tarkoittaa sitä, että jos on epäilyksiä eläinkokeista, silloin pitää käyttää mahdollisimman pitkälti vaihtoehtoisia keinoja niin, ettei käytetä eläimiä. Eläimiä olipa kyse sitten hiiristä tai rotista, puhuttu myös apinoista koirista, vaihtoehtoiset menetelmät, siis jotka antavat vastaavia tuloksia kuin nämä eläinkokeet jossa käytetään eläviä eläimiä. Kyseessä on ohjelma, jonka, johon komissio on erittäin sitoutunut ja nyt on hyvin paljon asetusehdotuksia, joilla poistettaisiin tosiaan eläinkokeet ja yksi viimeisistä liittyy siihen, että käytettiin ostereiden ja simpukoiden testaamiseen hiiriä. Ja nyt nämä hiirikokeet on korvattu kemiallisilla kokeilla. Ja tosiaankin me tuemme näitä tarkistuksia, joissa kyse on siitä, että vähennetään eläinkokeita, koska tämä tulee tietyn ohjelman piiriin. Tämä ohjelma on ollut voimassa jo useita vuosia ja kyse on siitä, että rajoitetaan eläinkokeita ja eläinten käyttöä kokeissa. Tässä siis komission osuus. Kiitos. Danke, Direktor Kiitoksia, herra Poulet, tästä esityksestä. Niin, koska meillä on tässä nyt aikaa, niin varapuheenjohtajakin pääsi nyt ääneen, koska hänen junansa Pariisista oli tänä aamuna vähän myöhässä. Ja Schnellhatkin haluaa vielä puheenvuoron, totta kai. Olkaa hyvä. Jos. Voi kiitoksia hyvä puheenjohtaja tästä anteliaisuudestanne. Haluan kiittää edustaja Leotardia tämän erinomaisesta mietinnöstä. Olemme usein ottaisen käsitelleet kaikkea tätä nanoteknologiasta ensin Nanoteknologiahan on jo olemassa hyvin monissa eri tuotteissa, mutta me emme tiedä, mitä kysy, mitä, mitkä tuotteet ovat kysymyksessä, koska mitä merkitöintipakkoa ei ole tai mitä luvanmyöntö, lupahakemuspakkoa. Viimeksi tutkimukset ovat valottaneet tiettyjen titanioksidien esimerkiksi käyttöä ja tietyt kuidut ovat verrannollisia esimerkiksi asbestin sisältämiin kuituihin. Ja neuvosto ei ottanut huomioon näitä riskejä. Siitä syystä on täysin välttämätöntä, että me suojelemme Euroopan kansalaisia niin, että nanoteknologian riskit arvioidaan kunnolla. No, kloonauksesta sitten. Kloonaus aiheuttaa pelkästään eläimille kärsimyksiä, siitä ei ole mitään hyötyä. Neuvosto ei ole halunnut tässä ottaa käyttöön mitään oikeudellista menettelyä. Ja tästä syystä on toivottavaa, että hyvin nopeasti esitämme erityisen ehdotuksen, joka kattaa kaikki kloonauksen eri näkökulmat. Ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, että asiantuntevuudella voidaan puolustaa nimenomaan moniarvoisuutta ja asiantuntemusta. Meidän täytyy soveltaa näitä säännöksiä hyvin tehokkaasti. Toiseksi täytyy painottaa avoimuutta. Me emme halua, että nämä tiedot eivät olisi avoimia, vaan ne pitää saada, saattaa kaikkien tietoon, kuten myös Euroopan ympäristöviraston tietoon. Meidän täytyy toimia avoimesti ja täytyy julkaista kaikkien tiedemiesten näkemykset, ovat nämä sitten enemmistössä tai vähemmistössä. Meidän ei tule tietenkään tässä pyrkiä lisäämään erilaisia eturistiriitoja, vaan täytyy tehdä läheistä yhteistyötä eri jäsenvaltioiden välillä ja Euroopan ympäristöviraston täytyy kyetä puuttumaan ympäristönäkökohtiin, eikä pelkästään syytä kaikkia näitä asioita EFSAn kontolle. Meidän täytyy myös tarkastaa kaikkien näiden asioiden eettistä vaikutusta. Dr. Schnellhardt. Kiitoksia sitten tohtori Schnellhardt. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama lyhyt huomio. Kloonatuista eläimistä tuen Peter Liisen kantaa. Meidän pitäisi tässä saada nyt aikaan tai odottaa komissiolta hyvin erityistä ja välttämätöntä lainsäädäntöä. Eläinsuojelukysymyksillä on tässä äärimmäisen tärkeä rooli. Meidän täytyy pitää omasta kannastamme kiinni ja saada se läpi neuvoston suhteen. Mutta jos tällaisille tuotteille vaaditaan erillistä lainsäädäntöä, niin silloin pitää ymmärtää myös se, että joillekin tietyille muille tuotteille, kuten GMOille, laaditaan omaa lainsäädäntöä. Meillä on tarkistus 82. Siinä puhutaan siitä, että sellaisista eläimistä, jotka on ruokittu GMO rehulla pitäisi merkitä tällä tavoin, mutta tämä ei mitenkään nyt liity tähän, vaan tässä on kyse siitä, kuinka näitä asioita oikealla tavalla voidaan toteuttaa. Nanot- sitten nanoteknologia. Se on hyvin tärkeä teknologia, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Ja pyytäisin, että nyt kun tässä teknologiassa on paljon mahdollisuuksia, niin emme joudu tässä nyt paniikkitilaan tietyn mahdollisten vaarojen takia. Totta kai tätä täytyy tutkia ja tätä täytyy pitää silmällä. Mutta se, että nyt käydään jo keskustelua siitä, kuinka vaarallinen teknologia tämä on, tässä on kyse sellaisesta tuotteesta, jossa molekyylien kokoa on muutettu – ja meidän täytyisikin olla hieman optimistisempia ja edistyksellisempiä, kun keskustelemme tästä asiasta. Kiitos. Sitten vielä komissio. Herra Pule. Oui, un grand merci, monsieur le président. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, että saan vielä puheenvuoron. Halusin vain täydentää eh, Rova Lepagin eh, kannanottoa nanoteknologiasta. Hän mainitsi, että niitä on useissa tuotteissa. On aivan totta, että nanoteknologian tuotteet ovat innovatiivisia ja eh, tässä eh, koko ajan teollisuus kehittyy. Teollisissa tuotteissa on jo tällä hetkellä niitä olemassa. Esimerkiksi kaikki autonrenkaat on valmistettu nanoteknologisista tuotteista, mutta elintarvikkeissa – ainakin eh, niiden tietojen mukaan, eh, joita olemme saaneet 27 eh, jäsenvaltion viranomaisilta ja elintarviketeollisuudelta ja Eurooppa, eurooppalaiselta kuluttajajärjestöltä ei ole nanoteknologisia tuotteita kaupallisilla markkinoilla elintarvikkeissa. Niitä on kyllä Yhdysvalloissa esimerkiksi, mutta meillä on aivan selvää, että nämä tuotteet, vaikka vielä ei ole eh, vanhassa asetuksessa eh, uuselintarvikkeen eh, määritelmää, niin silloin kun nanoteknologisia tuotteita tulee elintarvikkeisiin, silloin nämä elintarvikkeiden rakenteet muuttuvat. Niitä ei ollut 97 vuotta ennen. Me pidämme niitä uuselintarvikkeina ja niitä pitää arvioida Euroopan elintarviketurvallisuusvirastossa. Ja tähän saakka tähän mennessä ei ole ollut tämän tyyppisiä pyyntöjä, joten mm, nanoteknologisia tuotteita sisältäville elintarvikkeita ei ole todettu sellaisia tuotteita, joita on tullut kolmansista maista, jotka on pysäytetty rajalla. Tuotteet, joissa on nanoteknologisia osia, ne on lähetetty takaisin äh, alkuperämaihin ja meillä on äh, aivan äh, järkevät takeet tästä. Emme tietenkään voi kaikkia valvoa, mutta meillä on hyvin, hyvinkin vakavasti otettavat vakuutukset olemassa siitä, että näitä ei markkinoilla ole näitä tuotteita. Kiitos. Ja, in der Tat als... Aivan kun valiokunta vieraili marraskuussa Washingtonissa, niin kuulimme, että Yhdysvalloissa pidet, nanoteknologia pidetään aika tulevaisuuden teknologiana ja sitä edistetään hyvin voimakkain panoksin. Ja Euroopassa tässä halutaan tarkkaan tietää, mitä tehdään. Ja se, mikä on mahdollista ja mikä ei, niin komission täytyy tieteellisin analyysin selvittää. Nyt vielä liotaa. Ja, dank u wel. Ik wil uh, in eerste instantie... Niin, kiitoksia. Mijn alkuun haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia muita jäseniä, jotka tänään puhuivat. Ja tietysti sitten haluan kiittää tästä erinomaista yhteistyöstä, joka meillä oli jo ensimmäisen käsittelyn aikana. Ja joka meillä on ollut tähän asti. Parlamentti on aika yksimielinen tässä asiassa, en ole kuullut täällä mitään ristiriitaisuuksia ja jokainen tukee hyvin pitkälti jo sitä, mitä vuonna, vuonna 2008 päätettiin. Ja minun mielestäni se on hyvin vakaa pohja sitten neuvotteluille komission ja, par- ja neuvoston kanssa. Ja toivon, että kaikki ovat tässä työssä aktiivisesti mukana koska on erittäin tärkeää mahdollisimman nopeasti viedä tämä asia päätökseen. Ennen kaikkea siksi, että nyt on nähtävissä, että nanoteknologia on niin kovassa kasvussa. Lisäksi haluaisimme, että kloonauskysymykseen saataisiin uusi ratkaisu. Uuselintarvikkeet ja ovat myöskin sellaisia, joita tulevaisuudessa on yhä enemmän ja meidän täytyy suhtautua niihin hyvin varovaisesti, Aivan kuten komissio sanoi, että tällä hetkellä ei ole nanoteknologiaa sisältäviä tuotteita markkinoilla, niin olen tietysti hyvin ilahtunut, jos näin on. No, minulla on omat epäilykseni kuitenkin, mutta jos asia näin on, niin silloin tilanne täytyy jatkoa tällaisena ennen kuin meillä on sellaiset turvallisuusperiaatteet käytössä, joiden avulla kuluttajia voidaan suojella. Ja näin ollen toivokin, että mahdollisimman nopeasti voimme päästä sitten sopimuksen tästä asiasta. Mutta haluaisin vielä kerran suunnata komissiota siihen suuntaan, että komissio on nimenomaan avainasemassa tässä kysymyksessä siinä mielessä, että parlamentti täällä ylivoimaisella enemmistöllä toteaa, että tarvitsemme kloonauskysymykseen erillisen säännöksen, säännöstön ja varsinkin säännöstön, joka koskee kloonitusta eläimistä tehtyjä tuotteita ja niiden markkinointia. Keskustelun täytyy käynnistyä tässä myös julkisuudessa. Ja hyvin monet jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, että ne haluavat myös erillislainsäädäntöä kloonauksesta ja toivovat, ettei lainsäädäntöön synny mitään porsanreikiä. Tuollainen lähtökohta on minun mielestäni erittäin hyvä pohja. Ja vielä kerran haluan painottaa sitä, että pyydän komissiota esittämään mahdollisimman nopeasti ehdotuksia, joka koskee kloonattuja eläimiä. Ja toivon, että me sitten voimme saada aikaiseksi suuri edistysaskelia myös nanoteknologian puitteissa. Olen oikein ilahtunut näistä asenteista, jotka koskivat eläinkokeita ja suojeltuja eläinlajeja – on hyvä, että eh, tiedämme tässä suhteessa, mihin haluamme mennä ja toivottavasti sitten heinäkuussa saamme tämän mietinnön päätöksen. Ja, danke an Kiitoksia esittelijälle. Valiokunta tuntee tämän aiheen ja olemme nyt nähneet, että konsensus on aika laajaa. Haluamme lainsäädäntöä tästä asiasta, koska se on hyödyllistä ja tärkeää kuluttajille ja teollisuudelle. Tarkistusten jättämisen määräaika on 13.4. Toukokuussa on valiokuntaäänestys ja täysistunto tämä tulee kesäkuussa. Nyt teimme hyvää työtä ja pikaisesti pikaista sellaista ja komissaari tulee paikalle yhdeltä toista. Ja pyydän teitä tulemaan takaisin tuolle kello 11, kun komission jäsen saapuu. Voilà.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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen, No niin, hyvät kollegat, tervetuloa takaisin valiokuntamme. Ja nyt käsittelyssä on esityslistan kohta 13, eli keskustelu ympäristökomissaarin kanssa. Janes Potocznik. tervetuloa tänne. Muistamme vielä hy- hyvin uh, kuulemistilaisuuden ennen kuin komissio valittiin. Samoin toivotan tervetulleeksi Falkenbergin eli pääosaston pääjohtajan. Hänen kanssaankin on toimittu Kööpenhaminan merkeissä hyvässä yhteishengessä. Meillä oli herra Potosnik joitakin mahdollisuuksia käsitellä erinäisiä asioita kuulemisessa ja nyt siitä on kulunut hieman aikaa ja haluaisimme ehkä kuulla, mitä on tulossa tulevina kuukausina ja ehkä koko tällä toimikaudella. Ja meidän on nyt määrä keskustella Euroopan unionin tärkeistä ympäristökysymyksistä. Ja nyt pidemmittä puheita annan teille puheenvuoron. Thank you, President. Uh, good day to everybody on the... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja ja hyvää päivää kaikille arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tilaisuudesta saada tulla tänne paikalle tänään, aivan kuten jo jo mainitsikin. Tämä on äh, ensimmäistä kertaa, kun olen täällä edessä niin kulmistelaisuuden jälkeen, niin haluan kiittää siitä luottamuksesta, jota minulle silloin osoititte. Olemme saaneet aikaiseksi edistystä tärkeissä asioissa, jotka tarvitsivat lisää työtä, kuten esimerkiksi REACH ja muut keskeneräiset työt. Haluan nyt tässä käydä läpi näkemyksiä siitä, millä tavalla ympäristöpolitiikka on kehittymässä ja millä tavalla aion näitä visioita toteuttaa toimikauteni ajan. Kuten varmaan voitte kuvitella, olemme käyttäneet paljon energiaa, kun olemme pyrkineet määrittelemään Lissabonin kasvu- ja työstrategiaa. Ilahtuneena voin todeta, että verrattuna edeltäjänsä Eurooppa 2020 todella sisällyttää talouspolitiikkaan ympäristönäkökohdat. Tämä on tärkeä näkökulma silloin, kun pyrimme samanaikaiseksi sitä, mitä eurooppalaiset haluavat, kasvua ja työpaikkoja, terveellisessä ja turvallisessa kestävässä ympäristössä. Tänä päivänä kun puhutaan paljon kestävyydestä, niin kannattaa nimenomaan keskittyä siihen, että puhutaanko kasvusta vai ei. Ja silloin kun työ, työttömyys on erittäin korkea ja meillä on suuria talousvaikeuksia, on tärkeää tietysti keskittyä sekä kasvuun ja talouteen, mutta samalla pitää keskittyä myös siihen, minkälaista kasvua haluamme, minkälaisia työpaikkoja haluamme. EU 2020 tässä suhteessa toimii aivan erinomaisesti. Nyt kun maailman väestö aikoo kasvaa 9 miljardiin asti vuonna 2050 ja kasvavat taloudet ovat yhä rikkaampia, niin maailmassa ei ole riittävästi voimavaroja enää kaikille. Meillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin muuttaa radikaalisti tuotanto- ja kulutusmallejamme, jos haluamme säilyttää planeetan myös tuleville sukupolville. Tämä on tärkeä muutos ja olen mielelläni siinä mukana. Se tarjoaa meille mahdollisuuden vaikuttaa siihen politiikkaan, jonka avulla voimme taas puolesta vaikuttaa ympäristöön. Saatatte muistuttaa, että kuulemistilaisuudessani esittelin kolme prioriteettiani e, mun tekemisen e, enemmän voimavaratehokkaaksi, talouden vahvistaminen, biodiversiteetin tukeminen ja ympäristölainsäädännön täytäntöönpaneminen. Tässä suhteessa olen hyödyntänyt tiekartasto lähestymistapa, jota voimme asettaa tavoitteemme biodiversiteetti, e, tavoitteemme vuonna 2010 ja voimavaroissa 2011. Ensinnäkin suuntaamaan vuodelle 2010. Vihreä kasvu, kuten tiedätte, on hyvin keskeisessä asemassa Euroopan 2020-strategiassa, mutta se ei toteudu, jolle me huolehdi luonnonvaroistamme. Biologinen monimuotoisuus on sellaisenaan jopa voimavara. Se on voimavara, joka hyödyntää, josta on hyötyä kaikille meidän kansalaisillemme. Jos me emme hoida ekojärjestelmiä, me menetämme kaikki nämä eri voimavarat ja niiden korvaaminen keinotekoisin ratkaisun on ihan mahdotonta. Riippumatta kuitenkin ponnistuksistamme biologinen monimuotoisuus on yhä vähenemään päin. Kaupunkien laajeneminen ja ihmisten väestön kasvu ovat yhä kiihtymässä, lajeja tuhoutuu jatkuvasti ja luonnon ekojärjestelmät tuhoutuvat. Äskettäinen komission tiedonanto ja Euroopan neuvoston tavoitteiden hyväksyminen Euroopalle vuoden 2010 jälkeen ovat merkittäviä. Ne ovat tärkeä virstanpylväs, kun pyrimme eteenpäin vastaamaan näihin haasteisiin ja samalla valmistautumaan kansainvälisiin neuvotteluihin, jotka on tarkoitus pitää Nagojassa myöhemmin tänä vuonna. Siellä meidän täytyy saada aikaiseksi mahdollisimman paljon edistystä maailmanlaajuisesti katsoen kuunnan mielelläni teidän näkemyksiänne tästä asiasta, varsinkin edustaja Langin mietinnön puitteissa. Ja pyrin keskittämään ponnistukseni niin, että biologinen monimuotoisuus strategia käynnistää mahdollisimman nopeasti Nagojan jälkeen. Tämä strategia on itse asiassa osa tämän vuoden työohjelmaa. Menestyksen biodiversiteettistrategia tietysti myös riippuu siitä, että se heijastuu muissa Euroopan unionin äh, lippulaiva-aloitteissa. Meidän täytyy myös olla riittävästi rahoitusta ja meidän kaikkien täytyy työskennellä kovasti, jotta voimme varmistaa menestyksen seuraavien kuukausien aikana. Kuitenkin luonnonvarojen suojeleminen ei pelkästään ole riittävä. Meidän täytyy olla laajempi näkemys kasvusta, jota työstämme samanaikaisesti ja yhdessä biologisen monimuotoisuuden työn kanssa. Ekoteollisuus on jo yksi Euroopan suurimmista ja dynaamisimmista sektoreista. Se luo työpaikkoja kaikilla eri toimialoilla, mutta meidän täytyy saada ekoinnovaatio lisääntymään kautta talouden, varsinkin monilla eri uusilla palvelualoilla ja kotitalouksissa. Meidän täytyy ajatella ekoinnovaation laajempaa määritelmää. Esimerkiksi jätepuolelta jätteellä on yhä suurempi arvo. Meidän täytyy käyttää niitä uudella tavalla säilyttää ja hyödyntää niitä uudella tavalla. Tämä merkitsee uusia liikemalleja, ei pelkästään uusia kierrätysmalleja. Me tarvitsemme puhtaita teollisuuden aloja, ei pelkästään sitä, että siivotaan entisiä. Näin pyrin työstämään aloitetta, jolla kehitetään vihreitä teknologiaa, palveluita ja uusia vihreitä liikemalleja. Ja tarkoituksenamme on siis lisätä markkinoita ekoinnovaatioille, vahvistaa toimintaa avoimilla markkinoilla ja hyödyntää politiikkaa ekoinnovaation lisäämiseksi. Tohtori Mayer Kramerin kanssa olen näitä asioita hoitanut. Hän on ollut Saksan kahden viime hallituksen tutkimus- ja kehitys- ministerinä. Hän on nyt 60-vuotias ja on minun henkilökohtainen neuvonantajani kaikissa asioissa, jotka liittyvät ekoinnovaatioon. Toivottavasti myös myöhemmin sitten, kun tätä voimavaratehokkuutta käsitellään vuonna 2011. Pyritään pidemmälle kuin ekoinnovaation. Ensi vuonna haluamme esittää konkreettiset suunnitelmat, joiden avulla Euroopasta voidaan tehdä voimavaratehokas talous tämä asia puuttuu Lissabonin strategiasta ja se on yksi niistä seitsemästä lippulaiva-aloitteesta, jota Eurooppa 2020 ohjelmassa on ehdotettu. Äskettäisiä argumentteja on hyödynnetty tästä keskustelussa ja on todettu, että voimavaratehokkuus on tarpeellista ja sen avulla voidaan lisätä tuottavuutta. Tämä taulukko, jota valitettavasti ette voi nähdä, näette tuottavuuden ja kasvun ja kilpailukyvyn toisella akselilla, eli ne maat, jotka käyttävät voimavaroja tehokkaammin, ovat kilpailukykyisempiä. Eli nämä eivät sulle toisiaan pois mitenkään. Toiseksi voidaan todeta, että Eurooppa on yhä riippuvaisempi maahantuonnista, ja näin me olemme aika hankalassa strategisessa tilanteessa. Kolmas argumentti on, että se on loogista yrittäjien päivittäisen logiikan kanssa. Kun käytetään tehokkaasti voimavaroja, tulokset ovat paljon paremmat. Tämä on kustannushyödyllisin tapa myös taistella CO2-päästöjä vastaan ja torjua ilmastonmuutosta. Täytyy olla myöskin huolellinen ihmisten elinympäristön suojelemisessa ja se on taloudellisestikin järkevää. Tuleva geostrateginen asemammekin on tärkeä tässä suhteessa. Ja lopuksi tämä heijastelee hyvin niitä aikoja, joissa muutenkin täytyy kiristää vyötä ja tasapainottaa budjetteja. Olen vedonnut siihen, että meillä olisi talousmuokaisjärjen vallankumous. Tarkastella, mitä täytyy tuottaa ja miten se tuottaa kestävämmin. Se merkitsee sitä, että voidaan hyödyntää planeettamme voimavaroja, voidaan ajatella uudelleen, kierrättää ja hyödyntää uudelleen voimavaratehokkuudella ei merkittiin tarkoita pelkästään energiaa, mikä on tietysti tärkeää, vaan kaikkia aineellisia voimavaroja, mineraaleista puuhun, veteen ja niin poispäin. Tämä on meidän globaali tavoitteemme. Se on voimavaramme planeetallamme, niiden hyödyntäminen ja käyttö aiheuttaa eniten ympäristövahinkoa eikä ole mitenkään kestävää. Jotta tämä voitaisiin estää tapahtumasta, meidän täytyy luoda ne taloudelliset ehdot, jotka esittävät kannustimia kestävien voimavarojen käyttöön. Ja taloudelliset puitteista täytyy saada kuntoon. Jos katsotaan 3-4 vuosikymmentä taaksepäin, kun varmaankin muistetaan, että olimme syvässä energiakriisissä. Tuolloin energiahinnat olivat korkeat, mikä johti siihen, että investointi kovasti tutkimus- ja kehitystyöhön ja ympäristökysymyksetkin tulivat kovasti esille. No sitten hinnat laskivat. Ja elimme kolme neljä vuosikymmentä illuusiosta, illuusiossa. Se on nyt ohi, mutta nyt läsnä ovat ne ongelmat, joita täytyy käsitellä. Ilmastonmuutos ja kaikki siihen liittyvät muut näkökohdat. Näin ollen tämä viesti on erityisen tärkeä, koska me lähdemme liikkeelle aina tuon järjestelmän perustiedoista. Monia työkaluja on käytössä ympäristönsuojelussa, mutta tehokkuus on eh, poikkileikkaava kaikessa. Se koskee myös kaikkia politiikan aloja. Se täytyy sisällyttää jäsenvaltioiden teollisuus- ja talouspolitiikkaan ja kaikkiin talouden eri aloihin. Siitä syystä EU 2020-strategia on nimenomaan oikea väline tähän. Euroopan unionissa minun täytyy työskennellä läheisessä yhteistyössä kollegoiden kanssa, varsinkin komission kanssa, joka vastaa energiasta, kuljetuksesta, maataloudesta ja tutkimuksesta. Ja meidän täytyy ottaa käyttöön oikeat integroidut suuntaviivat valvoa sitä ja tarko- tarkastella näitä suuntavia mekanismeja. Me emme tietysti aloita tätä ihan tyhjästä. Meillä on jo olemassa ohjelmia, jotka käsittelevät kestävää te- teollista kehitystä ja muita aloitteita. Useat jäsenvaltiot voivat myöskin tarjota hyviä kokemuksia. Mitä vielä sitten tarvitaan? Ensinnäkin haluaisin saada tukea sopimukselle kattavasta aloitteesta joka kattaa ainakin seuraavat tavoitteet. Halutaan viedä eteenpäin kestävämpää kulutus- ja tuotantomallia, muokata relatiiv- suhteellisia hintoja, jotka heijastelevat meidän äh, voimavaroimme todella hinto- todellisia hintoja, viedä eteenpäin vihreitä tuotteita, myös julkisissa hankinnoissa voidaan ymmärtää paremmin ekologista toimintaa, tuotteiden koko elinajan ajan voidaan korvata yhä enemmän kaikkein huonommin toimivat tuotteet markkinoilla. Voidaan hyödyntää myös jätteiden potentiaalia ja ottaa käyttöön kierrätyspolitiikkaa yhä enemmän. Ainoa luonnonvara, jota meillä on riittävästi käytössä, ovat aivomme. Toivottavasti niitä nyt hyödyntää mahdollisimman paljon, kun näitä aloitteita muokkaamme. Vuonna 2009 myös viedään päätökseen kuuden ympäristöohjelman loppuarviointi pohjautuen Euroopan ympäristöviraston kertomukseen. Tämä vielä eteenpäin EU 2020-ohjelman kanssa. Ja pohjana, se on toimin pohjana työllemme vuoden 2011 jälkeen päätökset myös seitsemännestä toimintaohjelmasta tehdään tuolta pohjalta. 2012 suunnitelmamme työtämme varten ovat muokkautumassa jo nyt. Vesi on keskipisteenä. Riittävä puhdas vesi on välttämätöntä vihreälle kasvulle, taloustoiminnalle, monimuotoisuudelle ja meidän kaikkien terveydellämme vuonna 2012 aion esitellä uuden ohjelman Euroopan vesivarojen suojelemiseksi, jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden menestystä vesilainsäädännön täytäntöönpanossa. Tarkastellaan sitä, mitä potentiaalia veden säästössä on ja millä tavalla vettä voidaan saada yhä paremmin käyttöön. Ja voidaan tarkastella myös sitä, missä määrin kaikki muut eri politiikan alat voivat parantaa vesivarojen tilaa. Samalla meidän täytyy varmistaa se, että ilmaa koskevat ilmajätteitä ja kemikaaleja koskevat lainsäädäntöaloitteet täytäntöönpanaa kunnolla ja kun pidetään mielessä EU 2020-ohjelman, näin stimuloidaan vihreää kasvua ja taloutta riittävästi. Meillä on paljon tehtävää tällä alalla. Tässä keskityn erityisesti siihen, että estetään rikkomukset. Varmistetaan se, että jäsenvaltiot sitoutuvat tähän asiaan. En kuitenkaan aio sortua mihinkään pakkotäytäntöönpanoon, jolle ei se ole välttämätöntä. Pari viikkoa sitten kävin omassa maassani ja silloin käynnistimme myös samalla rikkomusmenettelyn jäsenvaltiota vastaan niin tämä viesti varmaankin sitten meni hyvin läpi. Näitä tapahtumia täydennetään myös toiminnalla muilla alueilla, jossa uusi politiikan ala on oikea tapa vastata toimintaan ja viedä eteenpäin vihreää taloutta. En voi käydä kattaa näitä kaikkia eri alueita täällä tänään, mutta tässä ovat niistä joit, joitakin. Tänä vuonna aion tarkastella lähemmin biojätteiden hoitoa, nestemäisten polttoaineiden hopeasisältöä, kuten kadmiumkieltoa pattereihin ja elohopeastrategiaa. Ja sitten vesipuitedirektiiviin otan tarkasteluun, tarkastella Life Plus-välinettä ja niin edelleen. Tarvitsen tässä todellista apua teidän puoleltanne. Ja haluan nähdä, millä tavalla voimme todella muokata yhteistä maatalous- ja kalapolitiikkaa ja miten voimme saada oikealle tolalleen meidän etumme, kun puhutaan seuraavista rahoitusnäkymistä. Lopuksi käynnissä on useita lainsäädäntöaloitteita ja työstän teidän ja neuvoston kanssa mielelläni näitä IPPC ja laittomat hakkuut. Kysymys täytyy viedä loppuun. Toisessa käsittelyssä haluan viedä eteenpäin myös ensimmäistä käsittelyä, joka koskee näitä sähkölaitejätteitä ja biosideja. Se, miten paljon edistymme, riippuu siitä loppujen lopuksi, että minkälainen minun ehdotukseni on, mutta myös siitä, mitä mieltä parlamentti ja neuvosto niistä on. Meillä on EU 2020-strategia, joka mielestäni on hyvä mutta strategia sellaisenaan ei mitään tuloksia saa aikaiseksi. On tärkeää, että otamme tämän otamme tilaisuudesta vaarin ja täytäntöön panemme näitä säännöksiämme. Meidän täytyy työskennellä käsi kädessä ja aktiivisesti toimien. Emme saa luottaa pelkästään paperille kirjoitettuun tekstiin. Luota teidän apunne tässä ponnistelussa ja oveni ovat aina avoina ehdottomasti tämän valiokunnan jäsenille. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Lämmin kiitos komissaari Potocnik tästä filosofiasta tai visiosta siitä, että Eurooppa toimisi kunnianhimoisesti ja tehokkaasti. Tässä oli varsin laaja paketti ajatuksia ja tulevia toimenpiteitä. Ja mielenkiinto valiokunnassa tätä kohtaa on hyvin suuri, koska puheenvuoropyyntöjä on tullut 25. Ja jotta kaikki pääsisivät ääneen, ehdottaisin, että annan teille kaksi minuuttia. Ensin Richard Zeba. Vesihän on tärkeä teema. Anna hyvä esimerkki. Aivan juuri komissaari oli hyvä jo kuulemisessa, nyt hän oli vielä parempi. Ja tässä lyhyessä ajassa hän on päässyt jo konkreettisiin toimiin. Ja oli hienoa kuulla ajatuksia vesikysymyksistä konkreettisesti. Nyt kun ver- vesi puitedirektiiviä pannaan, niin jäsenvaltioissa on suuria eroja esimerkiksi vesivoiman käytössä. Saksassa ja Itävallassa meillä on hyvin tiukat kriteerit kestävyyden ja ympäristön suojan suhteen. Näettekö, että tietyn säännöksin voitaisiin saada aikaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet eri maissa? Nyt vesivoiman tuottajat ja käyttäjät näkevät hieman huolta tässä asiassa. Voiko komissio vaikuttaa tähän? Sitten toinen asia, joka kiinnitti huomiota, niin teidän esityksessänne. Teillä on paljon hyviä ajatuksia, mutta viestinnästä ette puhunut lainkaan. Tiedätte, että ympäristöpolitiikkaan liittyvät visiot, mutta tärkeää on myös vaikuttaa konkreettisesti niin, että kansalaiset saadaan mukaan. Miten tähän onnistutaan ja päästään, jos kansalaiset eivät ole lähdössä mukaan tai toimi? Kuinka tämä viesti välitetään kansalaisille niin, että he todella lähtevät mukaan. Sitten GMOt. Tiedän, että Dali ja muut vastaavat tästä, mutta riskianalyysi erityisesti geenimuunneltujen asioiden suhteen liittyy myös teidän tehtäviinne. Kuinka ympäristökysymyksissä katetaan nämä näkökohdat? No, kaksi minuuttia. Se menikin jo tässä. Hienoa. Kiitos, kiitos. Ja seuraavaksi Linda McEwen. Yes, commissioner. Kiitoksia. Minun mielestäni olette oikeassa. Pitää keskittyä johdonmukaisuuteen. Puhuitte energiasta. Jos katsotaan 70-lukua, haluttiin säästää energiaa ja sitten mentiin liberalisointiin. Ja nyt täälläkin on Täällä tuuletetaan, täällä on ilmanvaihto, mitä ei tarvita oikeastaan. Me maksamme nyt taloudellista hintaa niistä 20, 25 vuoden päätöksistä, joita tehtiin. Te puhutte yhteisestä maatalouspolitiikasta ja kalastuspolitiikasta siitä, että pitää kunnioittaa ympäristöä. Tärkeitä kysymyksiä tulevina vuosina. Te puhuitte kolmesta laajasta alueesta, mutta edelleenkään minä en saanut näitä konkreettisia aloitteita esiin. Biodiversiteettistrategia, minkälainen strategia se on, mitä EU tosiasiassa tekee biodiversiteetissä, miten tärkeää se on minkälaisia eh, hankkeita Eurooppa-tasolla? Ja sitten eh, puhuitte ilmanlaadusta. Aiotteko te puhua sisäilmanlaadusta? Eh, siitä tehdään tutkimuksia. Komissio valmistelee siitä aloitetta. Mietin, että onko tässä aikomus mennä eteenpäin. Chris Davis. Kiitos. Sitten Chris Davis. In this round, uh, niin haluaisin äh, tässä yhteydessä antaa Brandille puheenvuoron. <laughs> Kiitos Chris. Haluan kiittää komission jäsentä tästä selkeästä esityksestä. Erittäin äh, kunnianhimoinen ohjelma. Äh, pyysitte apua ja varmasti sitä tarvitsettekin. Olin erittäin tyytyväinen siihen, että jälleen kerran aloititte tärkeällä biodiversiteetillä – ja minun kysymykseni liittyy kokemukseeni sites kokouksessa pari viikkoa sitten. Sites on yksi harvoista biodiversiteettifoorumeista, jossa on todellakin lainsäädännöllistä vaikutusvaltaa, mutta lopputulema oli järkyttävä ja vielä järkyttävämpää oli se, että EU e, ei vaikuttanut millään tavoin lopputulemaan. Ja se liittyi paljolti meidän sisäiseen järjestykseemme. Ja jäsenvaltiot käyttivät 5-6 tuntia päivässä koordinoidessaan keskenään ja unohtivat, että 150 ö, muutta maata oli mukana. Haluaisin kysyä, miten tämä ongelma ratkaistaan ja toinen asia, EU oli yhteisessä kannassaan niin myöhässään, että erityisesti Japanin kalastusministeri ehti käydä useimmissa maailman maissa ja saada heidät puolellensa. Kun mietitään diplomaattitoimia EUn osalta, voisimmeko teidän mielestänne olla paljon vahvempia tässä suhteessa? Ja sitten vielä diplomaattisista taidoista – varsinkin siinä, että käytetään muitakin välineitä kuin tieteellistä taustatietoa. Kiitos, Satu Hassi. And, uh, Kiitoksia kovasti. Kiitos, kun komission jäsen tuli tänne keskustelemaan kanssamme. Viikkoa ennen pääsiäistä Helsingissä oli komission jäsen Tajani ja te, ja puhuitte kolmesta sopimuksesta – Tajanin ja itsenne välillä koskien Riichiä, joka veisi meidät pois tuosta jumiutuneesta tilanteesta, jossa ollaan oltu jo jonkin aikaa. Tämä oli hyvin myönteistä, mutta yksityiskohdissahan aina piilee piru, joten nämä yksityiskohdat eivät ole meidän näkökulmastamme kovinkaan hyviä teidän sopimuksenne ei täysin täytä sitä, mitä ympäristövaliokunta on teiltä pyytänyt. Ensinnäkin huolestuttavat aineet on 500 ainetta, jotka täyttävät nämä vaatimukset. Te puhuitte sadasta kuudesta aineesta nykyisten aineiden lisäksi, jotka lisätään tähän listalle. Silloin niitä tulee 135 ja 350 puuttuu siis edelleen. Ja tällä vauhdilla, josta nyt on sovittu, jos tätä vauhtia jatketaan, se tarkoittaisi sitä, että tarvitsemme yli kymmenen vuotta ennen kuin kaikki nykyään tunnetut aineet, huolestuttavat aineet tulisivat listatuiksi ja kuluttajat tietäisivät näistä äh, aineista. Minkä tähden äh, tässä kestää näin kauan? Ei. Um, good. Kiitoksia. better because very short, just indicate. Niin, eh, jos tämä nyt on eh, hyvin lyhyt, niin sitten tähän väliin. But short would be miracle here because... No ymmärrän, mutta lyhytpä olisi ihme tässä eh, suhteessa, koska näin paljon kysymyksiä. Ensin kysymys vesitasosta ja tasa-arvoinen kohtelu. Kyllä pyrimme tekemään parhaamme, jotta näin olisi. Tämä tiedonanto nimenomaan käsitteli oikeaa asiaa. Eilenhän me keskustelimme siitä, mitä te Karlen kanssa käsittelitte. Kun neuvottelin Slovenian liittymisestä, julkaisimme lehdessä ilmoituksen, että jos joku haluaa, ilma, että jos joku haluaa ilmaista näkemyksiä tästä asiasta vain kahdesta alueesta tuli ihmisiä ympäristöstä ja maataloudesta. On tärkeää siis, että tuolla paikan päällä on henkilö, joka on kiinnostunut ja haluaisi tämän tyyppistä toimintaa. Olen menossa ensi viikolla yhteen tällaiseen aktiviteettiin, jonka oman maani presidentti ja pääministeri järjestävät. Siellä siivotaan laittomat lyijykentät. Ja näin sitten voimme tehdä muutakin kuin vain ihan keskitettyä tiedonantoa. Meillä on tietty etu, kun vertaamme itsemme muihin tällä alueella. Gemot. Olet ihan oikeassa. Minulle sitä usein tässä kysymykseen, tähän tiedätte, että siirto tehtiin ja kuuluu komission puheenjohtajalle. Gemusta vastaavat henkilöt esittivät asiansa, mikä on tärkeää, koska saimme tätä monen vuoden ajalta tätä tietoa, mutta olemme todella hankalassa tilanteessa. Olemme keskustelleet myös uudelleen näitä kysymyksiä keskuudessamme ja tiedämme, että meidän täytyy kyetä vastaamaan näihin kysymyksiin. jotka liittyvät gmo ja ympäristöön. Sen me tiedämme. Me tiedämme, että minun täytyy aktiivisesti olla mukana energia- GMO-keskustelussa komissiossa. Eli pyrimme tässä rakentamaan me ei enää samalla tasolla kuin aiemmin, mutta me tarvitsemme ihmisiä, jotka selkeästi voivat pohtia ympäristöä tässä suhteessa. Linda McKillen Voin vastata ihan konkreettisesti. Niin lukekaa puheenne YMP-uudistuksesta. Olen ihan selkeästi ottanut esille vähän ristiriitaisia kantoja. Tietysti olen keskustellut tästä komissiokollegoiden kanssa. Ja hän on hyvin pitkälti tämän loogisen ajattelun takana. Logiikka on ihan selkeä. Jos meillä on viljelijöitä, ja eurooppalainen maa ja sitten poistan siitä kaupungit, puolet on metsää ja puolet on maatalousmaata. Meillä on jo ihmisiä maatalousmaalla, joiden nimi ovat viljelijät. He hoitavat hommansa ja he saavat siitä rahaa. Mutta jos me todella välitämme vedestä, biologisesta monimuotoisuudesta, maaperälaadusta, ja he hoitavat nämä asiat, niin meidän täytyy maksaa heille siitä. Hyvin monet ovat huolissaan ympäristöstä julkisuudessa. Samalla toisaalta hyvin paljon vastustetaan EU-maatalouspolitiikkaa. Jos me yhdistäisimme nämä molemmat asiat, niin varmaankin me silloin saisimme tukea tulevalle maatalouspolitiikalle, joka olisi tällainen ikään kuin yhteinen ympäristö- ja maatalouspolitiikka – mainitsitte biologisen monimuotoisuuden strategian. Se on ehkä yksi kaikkein vaikeimmista asiakirjoista, joka täytyy valmistella tänä vuonna. Mutta ehdottomasti haluaisimme välittää sen mahdollisimman konkreettisella tavalla niin, että emme joudu jälleen hankalaan tilanteeseen. Luonnonvaratehokkuudesta olen esittänyt myöskin puheenvuoron äskettäin. Voitte löytää sen nettisivultani. Mutta haluaisin kuulla lisää tästä ennen kuin siirryn ihan konkreettisiin toimiin. Siitä syystä vuoden 2011 tulisi olla tätä koskeva vuosi. Sisäilmanlaatu. Siinä olemme ihan alkuvaiheessa. Edustaja Brande oli paikalla. Kun näitte nämä asiat tuolla paikan päällä, itse sanoitte, mitä minäkin sanoisin. Tämä on paras asia, jonka olen voinut oppia – hyvin nopeasti, eli millä tavalla Lissabonin sopimusta ei tulisi täytäntöönpanna. Yhteisöhän ei ole sitäsin jäsen, siellä on salainen lippuäänestys ja me emme tiedä itse asiassa, mitä jäsenvaltiot äänestävät. Mutta toivomme, että ne äänestävät niin kuin me olemme sopineet. Toiseksi olisi äärimmäisen tärkeää, että tämä tilanne muuttuisi ja me puhuisimme yhdellä äänellä. Toiseksi olemme Menettää kaiken sen ajan, jota tarvitsisimme diplomaattiseen toimintaan. Komissio pitäisi esittää ehdotus. Olisi pitänyt tehdä se aiemmassa komissiossa. Tiedätte, että olemme Daminakin kanssa yhdessä päivässä päässeet päätökseen. Halusimme, että meillä olisi jonkun verran aikaa – hyvällä tavalla transponoida se, mistä sovimme. Mutta sitten jäsenvaltiot käyttivät tähän kahdesta kolmeen koreperia. Ja jos tämä hoidetaan niin, että iloisimmana tulemme näihin kansainvälisiin kokouksiin, omine me olemme tyytyväisiä siihen, että olemme päässeet tavoitteeseen samalla kumppanimme Japanista ja Kiinasta ovat lobanneet muita maita, ei se ole se tapa, jolla pitää mennä eteenpäin. Se on juuri niin kuin ei pidä tehdä. Kolmanneksi oli myöskin joitakin ehdotuksia, joita on tullut jostakin jäsenvaltiosta. Joo, minä liittyisin henkilökohtaisesti ja heti, mutta minulla ei ole siihen toimivaltuuksia. Eli toimivaltuuksien laajuus on tuo kolmas asia, joka on oleellinen tässä suhteessa. Uskoakseni olemme kuitenkin oppineet hyvin, että tämä ei ole se oikea tapa, jolla pitää edetä. Voimme olla tyytyväisiä tietysti siitä, että olemme päässeet sopimukseen kotimaassamme tai Euroopan unionissa, mutta kansainvälisesti emme ole päässeet yhtään mihinkään, ja niin se ei tietysti ole hyvä asia. Eli näiden ulkosuuden välineiden yhdistelmä on erityisen tärkeää tehokkuuden lisäämiseksi. Toinenkin, tietenkin toivon, että ja tietysti tässä vastuu vyörytetään Ikkatille, Teemme kuitenkin parhaamme tässä suhteessa ja pyrin myös puhumaan tässä suhteessa kollegoideni kanssa. Mielestäni kuitenkin Rova Daminakilla on hyvä käsitys ongelman vakavuudesta. Lopuksi Reachista. Helposti voisi kyllä todeta, että ollaan tyytyväisiä tai ei ole tyytyväisiä, mutta jos ollaan tyytyväisiä siihen, että kolmessa vuodessa ei ole päästy melkein mihinkään, niin kyllä minusta se on todellista tyytymättömyyttä. Siitä syystä halusin vielä eteenpäin REACHin täytäntöönpanoa ja itse uskon, että ne asiat, joista sovittiin varapuheenjohtaja Tajanin kanssa, ovat hyödyksi ympäristölle. Toista niistä joitakin, koska on tärkeää, että kaikki ymmärtävät, mistä REACHin sopimuksessa on kysymys. Ensinnäkin sovittiin, että mitään ensimmäinen 11.2010 määräajan pidennystä ei tule. Toiseksi sovittiin siitä, että kaikki PBT, VPBT-sopimukset säilytetään. Nämä ovat uusia vaatimuksia teollisuudelle ja näin päätimme sisällyttää siirtymäkausijärjestelyt tähän, jotta teollisuus saisi riittävästi aikaa vaatimusten täyttämiseen. Liite 13 käsitellään komitologiamenettelyssä mahdollisimman nopeasti. Itse asiassa se on lähtenyt meiltä. Eli se on jo komission prosessissa mukana. Kun sanomme mahdollisimman nopeasti, niin se merkitsee tässä tapauksessa välittömästi. Eli kaksi ja puoli vuotta se on edelleen paikoillaan. Toiseksi ehdokasluettelo näille aineille. Olen myös kanssanne samaa mieltä siinä, mm, että Niitä on yli 500, ehkäpä niitä on tuhat. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole selkeää sopimusta siitä, kuinka paljon. Tässä on paljon enemmän kuin mitä me ehdotamme. Kaksikymmentäyhdeksän on ehdokasluettelossa ja nyt tuomme 43 vuosittain tämän ehdokasluetteloon, joka sen mukaisesti, mistä olemme sopineet, on maksimikapasiteetti. Voidaan todeta, että Heka voisi työllistää enemmän ihmisiä, mutta älkääpä nyt ajatelko, että jos meillä uusi virasto on, joka vuonna 2007 käyttöön, että se toimii vuodesta 2007 eteenpäin. Minä olen aiemmalla toimikaudellani ollut perustumassa kahta virastoa. Ainakin kolme vuotta menee siihen, että ne toimivat täysin, eivätkä ne vieläkään sitä ole. Siellä on 320 henkilöä töissä ja 400 pyritään. Me olemme tässä nyt jo painostamassa sitä kovasti. Pyrin nopeuttamaan prosessia ja sopimaan tiekartastosta tämän 106 plus 29 jälkeen, joka yhteensä on 135. Me sovimme siitä, että korvausmenettely koskee sekä riittävää valvontaa että sosiotaloudellista puolta. Mutta se, millä tavalla lainsäädäntö tällä hetkellä on kirjoitettu, niin tietysti se voisi olla puolueellisesti. Yksi mahdollisuus on ollut odottaa vuoden, ehkäpä enemmänkin, jotta saisimme selkeän juridisen näkemyksen asiasta. Ja tässä riittävässä valvonnassa se on selvä, se on korvaus. Mutta sosiotaloudellisella puolella me simuloimme korvausta. Ja se on itse asiassa melko lähellä korvausta, mutta sitä ei ole ihan samalla tavalla tarkoitettu. Se julkaistaan sitten taas tuolla auktorisointiohjausasiakirjassa. Se täytyy taas kääntää 22 kielelle, mikä tässä on pk-yritysten suurin huolenaihe, eli että omalla kielellä näitä asiakirjoja ei ole. Anteeksi, että puhuin hieman pidempään, mutta tämä oli hyvin tärkeä asia. Mielenkiintoista. Nyt menemme huomenna yli huomenna Helsinkiin katsomaan juuri tuota virastoa. Ja seuraavat puhujat, Anders Pereno. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen Niin Peterle seuraavaksi. Gracias, señor presidente. Quiero referirme a los bosques. Kiitoksia. Haluaisin puhua metsistä. Meillä on tähän liittyvä vihreä ja toimintasuunnitelma, mutta meillä ei voi olla 27 eri politiikkaa metsän suhteen, ei edes kahta, yksi pohjoisessa ja yksi etelässä. Haluaisin kysyä, onko komissiossa visiota siitä, että meillä olisi yksi integroitu metsäpolitiikka, joka käsittelisi eurooppalaisia metsiä yhtenä, ja aiotteko te puuttua tähän omalla toimikaudellanne? Ja miten tässä otetaan huomioon kuitenkin äh, eri tyypilliset piirteet eri alueilla? Alvis Pidale. Kiitos nyt Peterille. Kiitos komission jäsen. Kiitos esityksestänne. Olen yhtä mieltä teidän ajatuksistanne. Me tarvitsemme laajan kasvustrategian, joka olisi vihreä. Te ja komissaari Oettinger olette puhuneet tarvittavasta paradigman vaihdoksesta – Aivan kuten Schumann sanoi, voimme päästä eteenpäin ainoastaan pienin askelin. Mitä komissio voi tehdä, jotta se voisi ottaa tähän suuntaan suurempia askeleita? Miten voidaan konkretisoida yhteistyö teidän ja Oettingerin välillä? Sitten konkreettinen kysymys. Euroopassa on kasvihuonekaasupäästöjä koskevia kunnianhimoisia tavoitteita – mutta edelleen on niitä, jotka haluavat rakentaa hiilivoimaloita ja muita. Ja haluaisin kysyä, mikä mielipiteenne on näistä saastuttavista tekijöistä. Te olette ollut myös tutkimus- ja tiedekomissaari. Miten voimme yhdistää teknologiapotentiaalin, jotta voidaan tuottaa uusia tuotteita. Ihmiset ovat kyllä kiinnostuneita uusista strategioista, mutta he haluavat uusia tuotteita, kuten sähköautoja. Miten tässä voitaisiin tehdä yhteistyötä Eurooppalaisen teknologiainstituutin kanssa? Eli minkälaista työtä voidaan tehdä, että todella saadaan aikaan uusia tuotteita? Chris Davis. Kiitoksia pari seikkaa. Ensinnäkin minä sain parlamentin vastauksen. Kyse on jätteenpolttodirektiivistä ja kyse on jätteenpolttolaitosten päästöjen vähentämisestä. Ne ovat kuitenkin nousseet 200-kertaisesti. Toivottavasti te otat tämän huomioon. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että voidaan saada aikaan lainsäädäntöä, joka toimii. Ja sitten takaisin Reachin, nyt kun puheenjohtaja lähtee Helsinkiin. Meillä on ollut toimintasuunnitelmia, mutta en minä ole nähnyt, mitä on lopputulemina mikä on prioriteetti näistä sisäelinaineista. Me saamme edelleen raportteja siitä, että aiotaan kieltää tietyt tuotteet, joita käytetään esimerkiksi lasten tuttipulloissa, bisfenot A. Ja me me olemme eh, selvästi jäljessä eh, tavoitteistamme näissä kielloissa. Order. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Kiitoksia, hyvä komissaari. Joitakin minuutteja sitten sanoitte, että tarvitsemme puhdasta teollisuutta – emmekä teollisuuden puhdistamista. En ole nyt aivan yhtä mieltä. No, kuulemisessanne puhuimme eräästä kysymyksestä, jonka haluaisin nytkin ottaa esiin. Eli kaivos, teknologia, jossa on syanidia. Tre, Tremopulos ja minä olemme kääntyneet teidän puoleenne suuri, äh, suullisella kysymyksellä ja saimme teiltä hyvin muodollisen kysymyksen. Mutta meidän lisäksemme liberaalit, sosialistit ja niin edelleen äh, jotkin äh, kansanpuolueen jäsenet osoittavat suurta mielenkiintoa tätä aihetta kohtaan. Te puhuitte tästä aiheesta jo edellisellä toimikaudellanne ja myös nyt. Nyt haluaisin kysyä, kahden viikon kuluttua tästä aiheesta keskustellaan Strasbourgissa. Tuetteko te kieltoa syönidien käytössä kaivosteollisuudessa ja siihen liittyvissä teknologioissa? Tarvitsemme järjen vallankumousta. Tuen teitä siinä kun estätte kollegoitanne estä, estämästä meille ainoastaan tiettyjä muodollisia vastauksia. Teidän tulisi toimia tämän kielon puolesta ja käyttää maalaisjärkeä. Eh, kiitoksia. Eh, komission jäsen, erittäin mukava nähdä teidät. Eh, erittäin mukavaa, että aloitatte näin tärkeillä aiheilla. Me puhumme ilmastonmuutoksesta ja tietenkin me kaikki haemme Kööpenhaminan epäonnistumisen jälkeen onnistumisia. Ja tässä pitäisi ottaa huomioon globaali metsien hakkuu. Tässä 20 prosentin nousu. Me olemme eh, päättäneet 20 miljardin eh, rahoituksesta kehitysmaissa. Anteeksi, kahden miljardin eh, rahoituksesta, mutta komissio on ehdottanut, että vähennetään riskiä, että olisi laitonta puutavaraa EU-markkinoilla, mutta kieltoa ei ole esitetty tuonnissa on sellainen järjestelmä, että puuta määrään Euroopan kuluttajille, eikä kukaan sitä voi lopettaa. Kiellolla on tietenkin näitä kustannukset, mutta mailla ei ole mitään arviota tästä. Tätä, sanotaan, että tätä on hyvin vaikea valvoa, mutta pitäisi valvoa kaikkea puutavaraa, joka tulee maahan ja EUhun. Onko e, kustannus e, liike-elämälle niin suuri, että e, me pidämme yllä tällaista lainsäädäntöä, jossa on porsaanreikiä? Mm. Karl-Heinz Florenz. Karl-Heinz Florenz. Tervetuloa, herra komission jäsen. Te olette saanut täällä jo paljon kehuja ja voinkin jatkaa tästä. Olen aina huolissani eurooppalaisten sääntöjen täytäntöönpanosta. Sanoitte, että nyt ollaan tiukempia tulevaisuudessa. Mitä tämä tarkoittaa? Meillähän on paljon hienoja asioita, joita olemme suunnitelleet, mutta jos niitä ei täytäntöönpanna, niin syntyy paljon huonoja asioita niin jäsenvaltioissa. Eikä ajattele tässä nyt uusia jäsenvaltiot on vain vanhoja. Kiitoksia, Grostet. Kiitoksia. Niin, valitettavasti Kööpenhaminassa kohtasimme tappion. Ja tietysti te ette ole ilmastonmuutoksesta vastaava komissiojäsen, mutta kuitenkin annoitte tähän vastauksen, kun puhuitte vihreästä kasvusta. Kun taas eh, Kööpenhaminassa ilmastopaketti sanoi, että meillä saattaisi olla tällainen eh, hiili paketti. Yhdysvallat ei halua olla mukana asetuksessa, joka, jolla säädetään ilmastosta, mutta haluaa ottaa vapaaehtoiskäytännön mukaan. Mikä on teidän näkemyksenne? Odotamme vielä komission puheenjohtajan kantaa Kööpenhaminan seurauksista. Mikä on teidän näkemyksenne ajatuksesta siitä, että meillä olisi tällainen mekanismi käytössä. Ja kun puhuitte vihreästä kasvusta, niin millä tavalla aiotte saada Euroopan unionin samalle tasolle kuin Yhdysvallat, sillä tässä suhteessa nyt kun puhutaan vaikeasta talouskriisistä, näemme, että Yhdysvallat ja Aasian manner ovat täydessä vauhdissa ja valitettavasti Eurooppa on hyytynyt. Mitä ehdotusta te esitätte, jotta voitaisiin ottaa huomioon Kööpenhaminan tappio, olla tehokkaita ilmastonmuutoksen torjunnassa ja samalla tietysti kehitettäisiin todellista teollisuuspolitiikkaa Euroopassa. Mm-hmm. Christina Guterres. Gutierrez. Minulla olisi paljon kysymyksiä ja vastauksenne miellytti minua, mutta nyt meidän täytyy todella puuttua moniin kysymyksiin. Ensinnäkin haluaisin kysyä seuraavaa. Kiinnostu, olen kiinnostunut siitä, mitä sanoitte biodiversiteetistä, mutta minun huolestuttaa se, että emme puhu suoraan siitä, että biodiversiteetti liittyy maatalouteen ja veteen. Linnut juovat. Tiedätte ja tiedämme, että kuivilla alueilla Tiedät, tiedät, linnut eivät menesty, koskaan niillä ei ole kyyliksi ravintoa ja vettä, ja tähänkin täytyy puuttua. Ja tässä työn kehityksessä, jota nyt pohditte, ei ole tätä näkemystä. Ja sitten toinen asia. Minusta on aina vaikuttanut siltä, että ympäristövaikutusdirektiivissä ei otettu huomioon tällaisia kulttuuriperintökysymyksiä. Eh, ehkä koska alalla ei ole oikeita ihmisiä. Mutta tähän liittyy kaksi ongelmaa. Ensinnäkin se, että EU, joka, jonka lainsäädännössä on se käsite, että tämä kulttuuriperintö täytyy ottaa huomioon. Esimerkiksi kun sähkölaitteessa kielletään tietyt aineet, niin tässä ei oteta lainkaan näitä kulttuuriperintökysymyksiä huomioon. Sitten rakennusten energiatehokkuus. Sen takia pitäisi sulkea monia museoita ja katedraaleihin ei voida suhtautua oikealla tavalla, koska nämä kysymykset eivät sovi yhteen. Pass. Ei. Thank you, Mr. President, and thank you, Commissioner, for... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen tästä selkeästä tiekartasta tuleville vuosille. Erittäin hyvä, että käytet, puhutaan resurssien käytön tehokkuus, tehokkuudesta. Tämä on tärkeä asia, kun lukee komission suunnitelmista ja sitten puhutaan resurssien käytön tehokkuudesta. Usein nopeasti puhutaan vain energian käytöstä, mutta me tuemme siinä, että laajennetaan tätä resurssikysymystä materiaaleihin, metalleihin, maahan, koska meidän pitää miettiä sitä, mutta mitä tarkoitetaan resurssien käytön tehokkuudella, jos puhutaan siitä, että me eriytetään pitää miettiä sitä, miten tehokkuutta nostetaan veden käytössä, maan käytössä ja minkälaisia konkreettisia suunnitelmia tällä alalla olisi. E, jos puhumme resurssien käytön tehokkuudesta, niin täytyy tehdä paljon yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa, ja se onkin tietenkin vaikea tehtävä parlamenttina. Me olemme siinä teidän rinnallanne koska asia ei ole helppo. Mutta yksi konkreettinen kysymys tässä vaiheessa puhumme bioenergian käytön tehokkuudesta. Miten konkreettisesti teette nyt töitä siinä, että EUn bioenergiapolitiikasta tulee kestävää. Minkälaista yhteistyötä siinä on Hedegaardin Oettingerin kanssa, jotta bioenergiapolitiikasta tulee tehokasta? Kiitos. Thank you. Kat- Kiitoksia. Ja me Katlin Sanke. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin mielen ottaa esille sen, että todella tuemme luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Minulla on ihan konkreettinen kysymys teille biojätteistä. Tämähän on keskustelu, jota käydään useissa valiokunnissa parlamentissa tällä hetkellä. Olen hieman pettynyt siihen, että ette puhunut tästä riittävästi ja ette välittänyt siitä selkeää viestiä. Minusta se on tarpeellinen. Se on sellainen viesti, joka pitäisi saada täällä parlamentissa ehdottomasti myös neuvostossa täysi tuki taakseen. Hyvin usein on vedottu siihen, että meidän täytyy saada selkeä direktiivi biojätteistä. Mutta näyttää siltä, että sitä ei riittävästi tueta teidän piireissänne komissiossa? On puhuttu, että te ette olisi mitään, mitenkään erityisesti erillisen biojätedirektiivin kannattaja, vaan haluaisitte mieluummin muuttaa kohtia tämänhetkisessä jätedirektiivissä. Minun mielestäni, hyvä komissio, se on aivan riittämätöntä. Te olette varmasti vakuuttunut siitä, miten suuri potentiaali biojätteillä on, ei pelkästään kierrätyksellä, vaan uudelleenkäytöllä Ja näin minusta se on riittävä perusta sille, että me tarvitsemme ehdottomasti uuden direktiivin, joka ei pyri pelkästään kierrätykseen, vaan jossa todetaan myös se, millä tavalla biojätteitä tulee kerätä ja mitkä ovat ne laatukriteerit, joita biojätteille pitää asettaa. Tämä on ihan selkeä ja yksinkertainen kysymys. Oletteko tämän puolella ja oletteko sitä mieltä, että meidän kannattaa esittää edellinen direktiivi biojätteistä? Kiitoksia. Niin kuin huomasitte, niin vastaatte niin paljon kuin pystytte. Muussa tapauksessa että kaikki eivät voi kysyä. Ei tarvitse hermoilla siitä, että tämä menee nyt liialliseksi. Ja sitten Termopolos. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις για δύο σημαντικά. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää pari kysymystä eh, komission jäsenelle. Ensinnäkin eh, melusta. Direktiivi on vuodelta 2002 ja jäsenvaltioiden eh, pitäisi tehdä metelikartoitusta niin, että komissio antaa kertomuksensa tietyn väliajoin ja pitäisi katsoa näitä melukarttoja ja toimintasuunnitelmia. 2009 kesän mennessä meidän piti saada komissiolta täytäntöönpanokertomus direktiivistä ja eh, tietoa myös tulevaisuuden toimista ajatellen EU, eh, EUta ja melua. Eh, nyt komission jäsen, voisitteko kertoa tälle valiokunnalle, että aiotte antaa ehdotuksen siitä, että meillä olisi tietyt minisuojavaatimukset ja tietyt kattoarvot melualtistukselle. Ja pitäisi miettiä myös liikenteen, rakennussektorin ja liikenne, tai lentoliikenteen metelin vaikutuksia. Ja, ja pitäisi myös täytäntöönpanna ilmanlaadun vaatimukset. Tammikuussa sanoitte, että nyt käytäisiin läpi direktiiviä ajatellen kansallisia päästötasoja. Ja mm, mehän tiedämme, että tässä on tietty ongelma. Voisitteko kertoa meille tarkemmin siitä? Δεν Niin, minkä tähden tätä toimintasuunnitelmaa ei ole? Przepraszam. Przepraszam bardzo. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Panie Komisarzu, ja mam pytanie dotyczące... ...o której Pan tylko e, wspomniał. Natomiast jej ustan... Haluaisin vain kuulla teidän suunnitelmista, jotka koskevat kehitystä. Olemme puhuneet tarpeesta suojella ympäristöä ja tiedämme, että meidän täytyy heijastella tätä mm, myös siinä, mitä paikallinen väestö haluaa. Ja kun katsotaan EU 2020 strategiaa, niin hyvin pitkälti tämä löytyykin jo vaatimuksesta uusista jäsenvaltioista, kun puhutaan aluekehityksestä. Näillä maillahan on erityinen tilanne niin täytyy rakentaa paljon eri uusia teitä, niiden jätehuolto on toisella tolalla ja siellä vartaan valtavasti investointeja näihin asioihin. Haluaisin tietää komission jäseneltä, mitä prioriteetteja siellä on EU 2020. Ja Natura 2000 vielä, mikä tilanne siinä on? tässä?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 Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle mielenkiintoisesta esityksestä. Yksi alue, jota haluaisin kehitellä, on se, että me emme hinnoittele tuotteita, onpa kyse sitten elintarvikkeista tai laitteista. Ne eivät täysin heijastele todellisia hintoja. Voisitteko hiukan käsitellä sitä, miten aiotte puuttua tähän? Jos katsotaan maatalouspolitiikkaa, me olemme päättäneet, että markkinoilla on puutteita. Te puhuitte, että erityistukea tarvitaan, mutta eikö äh, tässä olla, ole nähtävissä, että äh, pitäisi olla äh, todelliset hinnat esillä näistä tuotteista. Joidenkin kollegojen kanssa aiomme kyllä tähän puuttua. Mieleen, me olemme menossa käymään ekan ja eh, te sanoitte, että eh, vastahan tämä virasto on perustettu, mutta minä sanoisin, että tämä on vallankumouksellinen askel, eh, jonka otitte ja me, meitä katsoo koko maailma tässä REACH-lainsäädännössä. Olemme ilo, iloisia siitä, että voimme opettaa tässä asiassa muita. Kiitos. Thank you, Dan Jürgensen. Thank you, and, and also thank you, Mr. Commissioner, for your excellent presentation and your... Kiitoksia. Kiitoksia tästä alustuksesta, näistä yksityiskohtauksista vastauksista. Minun kysymykseen liittyy vesipuitedirektiiviin. Te totesitte, että siinä täytyy tarjota tasa-arvoinen toimintaympäristö kaikille. Olen vähän huolissani siitä, että pienin yhteinen nimittäjä ei ole mitenkään korkealla tasolla. Omassa maassani esimerkiksi poliitikot keskustelevat siitä, Pitäisikö edes näissä määräajoissa pysyä? Kun muutkaan eivät niissä pysy, miksi meidän pitäisi? Ei tietysti tämä nyt ole se oikea tapa eh, edistää tätä asiaa. Ja haluaisin, että puhuisitte vähän tästä täytäntöönpanosta ja mitä mieltä olette tulevaisuudesta. Onko edelleen mahdollista päästä tavoitteisiin vuonna 2015? Voidaanko sanoa, että kaikki vedenlaatu Euroopassa on sillä tasolla, johon sen haluamme olevan. Hirveä. Kiitoksia. Hyvä komissaari, puhuitte tärkeänä asiana kestävyydestä. Ja meidän täytyy todella pohtia kaikkea, mitä siihen liittyy. Ja näitä asioita onkin paljon. Biosidi asetuksesta keskustellen ja siitäkin, siihenkin viittasit. Ja nyt ensimmäistä kertaa niihin on otettu käyttöön EU-ssa lupamenettely. Kuitenkin joitakin poikkeuksia tähän tulee ja silloin laaditaan korvavien aineiden luettelu. Haluamme pitää kuitenkin kiinni terveydestä ja tarvitsemme näitä aineita ja siksi pitää varmistaa, että teollisuudessa voidaankin käyttää näitä aineita. Meidän täytyy pohtia tässä eri asioiden välillä. Meillä on korkeat terveysvaatimukset. Ja sitten toiseksi kustannuskatalogi. Kustannukset ovat varsin korkeat. Tuleeko komissio niitä vielä pohtimaan? Ja sitten kemikaalivirasto, josta on täällä jo puhuttu usein otteeseen – Minusta olisi hyvä, että virastolle annettaisiin toimivaltuudet antaa lupa myös biosidikysymyksiin. Annetaanko virastolle hyvät resurssit, jotta se pystyisi tässä toimimaan? Tämähän olisi valtaisa edistysaskel, jos tässä pystyttäisiin toimimaan eu tasolla. Kiitos. Sitten Vittorio Prodi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komissaari. Todella pidin esityksestänne erityisesti, kun korostitte, kuinka tärkeää resursseja on käyttää oikein. Tämä voidaan sanoa yksinkertaisesti, eli luonnonvarat ovat rajallisia. Ja samoin maan kapasiteetti käsitellä meidän jätteitämme on sekin rajallinen. Eli nämä ovat nämä kaksi perusolettamaa, joka on meidän sivilisaatiomme pohja. Eli meidän täytyy ottaa huomioon se, että näiden rajallisten varojen takia meidän täytyy muuttaa uudella tavalla meidän yhteiskuntaamme. Tämän alan politiikka voi saada alkunsa meidän yhteistyöstämme. Sitten muita kysymyksiä. Esimerkiksi maaperän suojelu. Pyydän, että ottaisitte nämä kysymykset uudelleen käsittelyyn ja lähestyisitte niitä järjestelmällisesti, mitä tulee ilmastonmuutokseen – koska siihen täytyy suhtautua yhdessä sen kanssa, kuinka yhteistä hyvää näistä toimista voidaan saada aikaan. Kuitenkin käytän hyväkseni teidän tarjoustanne avoimista ovista ja siitä, että voimme todella keskustella yhdessä. Ää... Kiitoksia. Tässä tuli nyt laaja kirjo kysymyksiä. Aa, eihän tämä vielä tähän loppunut. Anteeksi, anteeksi. Skylakakis. Thank you, uh, commission. Thank you, Mr. President. Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoista esityksestä. Puhuitte paljon luonnonvarojen käytön tehokkuudesta, Meillä on myös tärkeämpi periaate lainsäädännössämme, joka on saastuttaja maksaa. Nyt vuonna 2010 lopussa päättyy myös säännöstö, joka antaa erityisluvan fossiilipolttoaineiden korvikkeille unionissa. Esimerkiksi hiilen tuotannon korvikkeille, mikä merkitsee sitä, että tässä tapauksessa sovellamme periaatetta saastuttajalle maksetaan, eikä saastuttaja maksaa. Jatkatteko? Aiotteko jatkaa näiden äh, korvavien tuotteiden tukemista? Kiitos sitten Edith Estre. Kiitoksia komissaari tästä teidän esityksestänne. EU 2020 strategia on myös minun mielestäni tärkeä se on varsin kunnianhimoinen, mutta ei kyllin kunnianhimoinen ympäristökysymyksissä. Tässä tarvitaan monelta osin paradigman muutosta ja todella kunnianhimoisia tavoitteita. Ja siksi tämä strategiankin olisi, tulisi, olisi pitänyt olla sellainen. Lähestymistapaamme energiakysymyksessä on oikeanlainen ja tarvitsemme entistä parempaa turvallisuutta. Ja siksi tarvitsemme kestävää energiapolitiikkaa, erityisesti mitä tulee uusiutuviin energialähteisiin. Te puhuitte energian pulasta. Se on tietenkin tärkeä energiapolitiikan ala, mutta haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Minkälaisia konkreettisia toimia lyhyellä aikavälillä ehdotatte, jotta voitaisiin edistää entistä paremmin uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa niin, että EU olisi energia-alalla entistä riippumattomampi muista tahoista. Kiitos sitten Sonic. Hello. Morning. You, you don't want. That's nice as well. Then Corinne Lepage. Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle. Eh, pari kysymystä. Eh, eh, tämä maaperädirektiivi, se ilmeisesti on täysin haudattu, kuopattu. Ja sitten mm, äskettäin te puhuitte kalastuspolitiikasta ja siinä puhuttiin johdonmukaisuudesta ja komission lähestymistavasta. Mitä tässä toimitaan, minkälaista koordinointia on eh, integroidun eh, meripolitiikan eh, kanssa ja ajatellen merialueiden suunnittelua. Ja tässä nimenomaan merialueiden kysymys ja rannikkoalueet. Merci, господин президент. Уважаеми господин комисар, впечатлен съм Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein vaikuttunut teidän kunnianhimoisuudestanne ja samalla hyvin realistisesta ohjelmastanne. Olen myös vakuuttunut siitä, että tämä ohjelma ehdottomasti vie Euroopan kohti vihreää tulevaisuutta. Kaikki tässä huoneessa tukevat teitä. Sen lisäksi hyvin monet tietävät, millä tavalla näitä hankkeita voidaan täytäntöönpanna. panna. Haluaisin ottaa esille kysymyksen hinnoittelusta. Se on erittäin tärkeä kysymys, koska hinnoittelu on tärkeää. Kuitenkin kaivostoiminnassa teollisuudelle täytyy osoittaa, että on olemassa parempia vaihtoehtoja, parempia menetelmiä – ja ne hyötyvät siitä, että syönidistä päästään eroon. Kysymykseni koskeekin siis syönidejä, eli sitä, miten voidaan päästä niistä eroon. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen, kiitoksia eh, tästä prioriteetin esittelystänne. Varmasti on äh, vaikeata äh, saada vastaukset näihin kysymyksiin, mutta vielä yksi äh, ympäristövaikutusten arvioinnista. Silloin tällöin kuulemme ongelmista, jotka tulevat suunnittelu- ja täytäntöönpanovaiheessa, varsinkin energiasektorilla. Useimmat ongelmat syntyvät avoimuuden puutteesta ja ympäristöarvion vaikutusten arvioin puolueettomuudesta. Miten voitaisiin paremmin ottaa komissio mukaan tähän? Aivan lyhyesti, mikä on teidän näkemyksemme, näkemyksenne? voitaisiinko saada aikaan komissiolle väline, jonka avulla se saa merkittävämmän roolin ympäristövaikutusten arvioinnissa? Kiitos. Ja nyt vielä lopuksi Anjo Weisgerber sitten suljemme tämän luettelon. A, ah, eikö? No, sanoin, että on tärkeää, että kaikki kollegat saavat puhua. Näihin kysymyksiin on tietenkin mahdotonta nyt vastata. Ehkä voitte vastata osan sitten kirjallisesti, mutta vastatkaa nyt suullisesti niihin kysymyksiin kymmenessä minuutissa, jotka teidän mielestänne olivat kaikkein tärkeimpiä. Tiedän, että aikaa ei ole paljon, mutta katsokaa kuinka hienosti ja intensiivisesti tätä paperia on tässä työstetty värejä riittää. Ja ne, jotka eivät nyt saa vastausta, niin saavat sen varmasti sitten myöhempänä ajankohtana. Yeah, that's uh, exactly the only way how... Eh, niin, tämä on ainoa tapa, eh, jolla voidaan tässä toimia, koska minulla on täällä viisi eh, sivullista kysymyksiä. Joka tapauksessa yritän hyvin nopeasti käydä läpi metsä asioista, vihreä kirja eh, tässä asiassa. Se on erittäin tärkeä asiakirja, mutta täytyy ottaa huomioon eh, se, jonka olen oppinut hyvin nopeasti. Metsillä on sellainen ulottuvuus, että siinä pitää toimia EU-tasolla, mutta on aivan ilmeistä, että melko voimakas kanta tulee jäsenvaltioista läheisyysperiaatteen noudattamisesta. Me voimme tietenkin sivuttaa sen, mutta kun pitää päätöksentekovaiheeseen mennä, niin emme voi enää sitä sivuuttaa valitettavasti. Ja sitten yhteistyö Täällä kysyttiin äh, Ettingerin kanssa äh, yhteistyöstä. Äh, me emme vielä ole istutuneet yhteisen pöydän ääreen, mutta meillä on kummallakin avoin suhtautumistapa ja yhteistyö energiakomissaarin kanssa on aivan ehdoton edellytys. Kun keskustellaan kansallisesta lähtökohdasta energiamiksi, miksi josta päätetään, se päätetään maatasolla. Se on jäsenvaltioiden käsissä ja syy siihen on se, että rakenteet jäsenvaltioissa ovat hyvin erilaisia keskenään. On aivan selvää, että on erittäin huolestuttavaa, jos joku puuttuu toisen politiikkaan, mutta me teemme töitä kaikkien potentiaalisten optioiden parissa tässä suhteessa toimitaan EU-tasolla ajatellen energiamahdollisuuksia tulevaisuudessa. Minä tiedän kyllä, mikä on tämän kysymyksen takana. Tiedätte, että minä olen puhunut hyvin selvästi tästä asiasta omassa maassani. Jokainen maa silloin, kun se tekee päätöksen tulevaisuudessa energiamiksistään, sen täytyy ottaa huomioon myös sitoumus EU- ja kansainvälisellä tasolla. Nämä ovat hyvin vakavia sitoumuksia, jotka liittyvät hiilisuunnitelmiin. Ne pitää ottaa huomioon, ne ei ainoastaan 2020, vaan 2050 strategia ja visio pitää ottaa huomioon myös. Me puhumme, että ne vähennetään 20 tai 30 prosenttia 2020 mennessä, mutta tästä prosentit ovat aivan toista luokkaa, kun puhutaan 2050 suunnitelmista. Ja sitten Davis, nämä hormonaaliset haittaineet, tämä on asia, josta, joka, josta sanoisin, että komissi on äskettäin tutkinut viimeisintä tieteellistä tietoa, jotta ryhdyttäisiin toimiin EU-tasolla. 2011 selvitys tästä tulee valmiiksi. Me haluamme myös puuttua tähän kysymykseen REACHin täytäntöönpanon yhteydessä. Täällä oli kysymys mm, myös En voi antaa poliittista sitoumusta satelliiteista, mutta me teemme hyvin tiukkaa arviota näissä kysymyksissä. Anteeksi, syanideista teemme tutkimusta siis ja yritämme mahdollisimman paljon saada tietoa aikaan. Minulla ei ole tällä hetkellä viimeisintä tietoa, mutta siihen suuntaan mennään. Sitten äh, maailmanlaajuisesti metsän äh, hakkuut äh, asianmukainen huolellisuus tai ei, sitähän tässä mietittiin. Siis kielto tai asianmukainen huolellisuus. Muutamia syitä että minkä tähden kielto olisi vaikeata EU-tasolla. Se ei mitenkään liity kunnianhimoon. Mm, ensinnäkin äh, asianmukainen huolellisuus on systemaattisempi lähestymistapa äh, ja äh, tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että jokainen toimitus tarkistetaan eri, erikseen ja se saattaisi olla toimijoille hyvin kallis mahdollinen, mahdollisuus oikeudenkäynteihin, että vietäisiin oikeuteen, on hyvin alhainen ja laillisuuden, laittomuuden osoittaminen kolmanteen maan suhteen, kolmannen maan suhteen olisi hyvin vaikeata. Ja kolmansien maiden lainsäädäntö on otettava huomioon pitäisi tapahtua niin, että sen kolmannen maan lainsäädäntö lainsäädäntöä loukottu, mutta e, me olemme keskustelleet nyt, e, olemme tehneet e, mm, vaikutusten arviointia ja kielto oli sellainen asia, jonka arvioimme, mikä olisi paras tapa. Me päätimme niin kuin päätimme, koska me uskomme, että täytäntöönpano olisi lähes tulkoon mahdotonta kieltokysymyksessä. Ja sitten Florence mainitsi täytäntöönpanokysymykseen voin sanoa vain, että en aio käydä tässä yksityiskohtiin. Me menemme kohta kohdalta eteenpäin ja olen vasta ollut kaksi eh, kuukautta ja aika kiireistä on ollut tässä tehtävässä. Ja sitten eh, Grostet eh, Kööpenhaminasta ja yksi asia, joka mielestäni on erityisen tärkeä Kööpenhaminassa eh, epäonnistuttiin aivan selvästi, sen huomasivat kaikki. Minun kollegani tekee paljon töitä tämän asian parissa. Me olemme saaneet aikaan eh, tiedonannon seuraavista vaiheista, mutta eh, sanoisin, että älkää aliarvioiko sitä, että muut eivät tee mitään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Me annamme selkeän viestin ja minä kävin läpi tutkimusta kehitystä. Amerikkalaiset, japanilaiset, kiinalaiset ovat hyvin paljon mukana teknologisessa kehityksessä. Meidän täytyy olla tietoisia tästäkin asiasta ja tämä osa vastausta. Sitten Kristiina Gutierrez biodiversiteetti, eh, maatalous, olen aivan samaa mieltä. Meidän täytyy ottaa huomioon eh, tämäkin. Eh, ja sitten historiallinen perintö, sitä ei oteta huomioon. Sanon kyllä, että viesti meni läpi ja uskoisin, että ymmärrämme, että kyseessä on tärkeä asia. Ja sitten Klaas luonnonvarojen käytön tehokkuus, se on asia, josta usein puhutaan vain energiatehokkuutena, mutta se on sellainen asia, jota pitäisi kehitellä ja yhdessä meidän pitäisi saada aikaan tehokasta toimintaa niin, että se olisi paljon laajempaa tämä tehokkuus kuin e, pelkkä energiatehokkuus. Bioenergiapolitiikka ja kestävyys tässäkin. voi sanoa vain, että meidän täytyy ottaa tämä näkökulma huomioon. Minä en muista aivan tarkkaan kysymystä, mutta olennaisinta osin Tämä kestävyysnäkökulma on hyvin tärkeä, olennainen näkökulma ja valitettavasti usein tulee ristiriitaisia vaikutuksia juuri ympäristöön. Minulle ainoa mahdollinen vaihtoehto on se, että me tutkimme mahdollisimman tarkkaan vaikutukset ja otetaan huomioon kaikki mahdolliset epäsuoratkin vaikutukset. Muuta tapaa ei ole, koska kaikki, kaikki muu tulee eh, enemmänkin sydämestä ja sehän tulee sitten juuri sydämestä. Biojätedirektiivi biojätteestä – olenko minä puolesta vai ei. Kyse ei ole siitä, olenko puolesta, vaan kyse on siitä, että mi, mitä osoittavat vaikutusten arvioinnit. Ja niin kuin itsekin sanoitte, en voi sivuuttaa oppositiota, jota minulla on äh, myös komissiossa. Ja äh, siinä äh, halutaan läheisyysperiaatetta noudattaa tässä yhteydessä tässä siis tosiseikat. se huoli, joka liittyy biojätelainsäädäntöön, on, että toisaalta on melko selkeä vielä keskeneräinen vaikutusten arvio, joka sanoo, että ei tarvita käytännössä katsoen mitään uutta lainsäädäntöä. Ja meidän pitäisi toimia paremmin uudella eh, tai paremmin tällä vanhalla lainsäädännöllä täytäntöönpanna sitä. Mutta kun puhutaan jätteen puitedirektiivistä, että meillä on eh, hierarkia, sitä ei täytäntöön panna. Ja jos se täytäntöön pantaisiin tämä otettaisiin huomioon. Eh, jos direktiivi täytäntöön pantaisiin täysin, niin kaikki nämä asiat otettaisiin huomioon – meidän täytyy puhua hyvin varovaisesti, kun puhutaan uudesta lainsäädännöstä tuosta, vaan ähm, meidän täytyy pyrkiä siihen, että saadaan nämä paras lopputulos ympäristölle. Meidän ei pidä liikaa monimutkaistaa. Esimerkiksi tässä konkreettisessa kysymyksessä minua huolestuttaa se, että se saisi tukea tietyistä jäsenvaltioista, koska mm, ne haluaisivat eh, siirtymäaikaa täytäntöönpanoon nykyisissä direktiiveissä, enkä minä haluaisi sitä, ja tämä pätee myös biojätteeseen. Tämä on siis eh, tilanne tällä hetkellä. Huomasin, että ollaan menty eh, kaksi ja puoli sivua läpi, ei tässä loppuun päästä, joten ehdotan, että päätämme tähän vaiheeseen biojätteeseen. Te annoitte tässä jo paljon vastauksia ja muut saavat teiltä sitten toiste vastaukset. Oikein kovasti kiitoksia, että tulitte tänne valiokuntaan. Jäsenemme ovat hyvin kunnianhimoisia ja sitoutuneita. Paljon on töitä tehtävänä. Odotamme kovasti seuraavaa käyntiänne. avion avoin valiokuntaan. Kiitoksia kaikille osallistumisesta ja seuraava kokous 26. huhtikuuta. Kokous päättyy. Kiitos.